be better. Okay. Good morning uh, or good afternoon, ladies and Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Näin voimme nyt aloittaa kokouksemme. Ensimmäinen esityslistan kohta on esityslistan hyväksyminen. Esityslista on toimitettu mepeille kansioissa ja jos mitään huomioita siihen ei ole, niin esityslista voidaan hyväksyä muutoksitta. Ja ymmärrän, että huomioita ei kukaan halua esittää. Sitten minulla on jokunen puheenjohtajan ilmoitus. Ehkäpä kuitenkin esitän nämä puheenjohtajan ilmoitukset myöhemmässä vaiheessa, kun useampi jäsen on paikalla täällä kokoussalissa, joten voimme siirtyä Esityslistan kohtaan kolme pöytäkirjojen hyväksyminen seuraavista kokouksista. Nimittäin 7. syyskuuta 2015 ja 21. 22. syyskuuta 2015. Nämä pöytäkirjaluonnokset on teille toimitettu. Jos niihin ei huomioita esitetä, niin pöytäkirjat voidaan katsoa näin hyväksytyiksi. Ja nyt, hyvät naiset ja herrat, siirrymme esityslistamme kohtaan neljä. Julkinen kuulemistilaisuus aiheesta Vihreä toimintasuunnitelma PK-yrityksille mahdollisuudet ja haasteet. Tämä on hyvin tärkeä aihe. Toivotan vieraamme tervetulleeksi. Haluan kiittää vieraitamme ja toivottaa tervetulleeksi heidät. Mukavaa, että olette saapuneet paikalle, vastanneet kutsumme myönteisesti. Ja muistuttaisin parhaat kollegat siitä, että heinäkuussa 2014 komissio hyväksyi tiedonannon, jonka nimi oli Vihreä toimintasuunnitelma PK-yrityksille niin, että PK-yritykset voivat tehdä ympäristöhaasteista – Ähm, menestyksekkäitä yrityksiä, yritystoimintaa. Ja toinen asia ovat sitten äh, Euroopan tason päätökset ja toimet, jotka pyrkivät tukemaan PK-yrityksiä todella eri liiketoimintamahdollisuuksia hyödyntämään mahdollisimman hyvin. Ajatellaan vaikkapa resurssitehokkuutta ja ylipäätään vihreän yrittäjyyden tukemista toukokuussa tänä vuonna sitten Niin ensimmäinen no, julkaistiin todella viime kesänä ja nyt toukokuussa parlamentti hyväksyi oman päätöslauselmaesityksensä vihreästä kasvusta ja mahdollisuuksista PK-yrityksille. Philip de Bakker oli valiokunnassamme esittelijä. Korostimme tässä päätöslauselmassamme muun muassa sitä, että vihreät palvelut tulisi sisällyttää käynnissä oleviin neuvotteluihin ympäristötuote asiasta ja samoin kahden välisissä kauppaneuvotteluissa Yhdysvaltain kanssa eli TTIP-neuvotteluissa tulisi tämä vihreä ulottuvuus ottaa paremmin huomioon. Samoin parlamentti pyysi lisää vihreää rahoitusta pk-yrityksille, muun muassa uutta vihreää lainavälinettä, erilaisia lainavälineitä, lainoitusta pk-yrityksille. Ja nyt olemme hyvin äh, innostuneita kuulemaan äh, komission ehdotuksen uudesta kiertotalouspaketista ja siitä, mitä se tarjoaa pk-yrityksille. Tämähän on seuraava hyvin tärkeä ehdotuspaketti, jota komissiolta odotetaan. Komissio sen hyväksynee piakkoin ja julkaisee todella joulukuussa 2015. Mm, se kuuluu sekin tämän ITRE-valiokuntamme toimivallan alaisuuteen. Tämä kuulemistilaisuutemme mm, järjestetään kahdessa osassa. Ensimmäinen osa ja toinen osa kumpikin kestävät noin tunnin, ehkäpä hiukan allekin 45-50 minuuttia mahdollisesti. Ja kumpikin osa, kumpikin paneeli päättyy tilaisuuteen esittää kysymyksiä vieraillemme. Ensin kuulemme siis äh, panelistien puheenvuorot, alustukset ja voin todeta, että ensimmäisen paneelin äh, ensimmäinen puhuja, herra Karsten Foldair, puhuu meille markkinahinta signaalien äh, käytöstä liittyen kysyntään ja kysynnän Vastauksen hän on äh, johtaja Danske Commoditiesissa. yhtiössä, joka käy kauppaa energiaan liittyvien hyödykkeiden alalla kansainvälisesti. Herra Folder, on kansainvälisen talouden asiantuntija, opiskellut Torhusin yliopistossa Tanskassa. Ja nyt me haluammekin kuulla teiltä siitä, miten markkinahinta signaalia voidaan käyttää kysynnän ohjelmasiksi. Joten olkaapa hyvä. Kiitos ja oikein hyvää iltapäivää. Niin kuin puheenjohtaja Busek totesi, nimeni on Karsten Folder ja olen täällä Danske Commoditiesin eli energialla kauppaa käyvän yhtiön edustajana. Me käymme kauppaa energialla kaikkialla Euroopassa ja Danske Commoditiesin nimissä haluaisin aivan ensin todeta, että on erittäin mukavaa, että olemme saaneet tilaisuuden tulla puhumaan teille tänään iltapäivällä. Ja ehkäpä voisin lyhyesti ensin kertoa teille mistä toiminnassamme on kyse. Yhtiö perustettiin Tanskassa 2004 ja aloimme käydä sähkökauppaa Tanskan ja Saksan välisellä raja-alueella ja tämän jälkeen olemme sitten laajentaneet toimintamme yli 30 maahan kaikkialla Euroopassa ja liike vaihtomme oli 2,5 miljardia euroa viime vuonna. Eli aika nopeasti tässä on toiminta laajentunut ja tämä toiminnan laajentuminen on ollut mahdollista erityisesti siksi, että yhtiömme toimii, yrityksemme toimii hyvin innovatiivisesti, vastaa haasteisiin, joita Euroopan energiamarkkinat meille asettavat. Ja yksi innovatiivinen hankkeemme, johon, jossa olemme mukana, on tällainen kysyntä vaste 2.0, eli että pyritään siirtämään sähkön kulutusta niin, niihin vuorokauden aikoihin, jolloin sähkön hinta on alhaisimmillaan. Tässä on valtavaa säästöpotentiaalia saatavilla, mutta ennen kuin menen näihin yksityiskohtiin, ehkä voisin, katsotaanpa toimiiko tämä, niin ehkä voisin kertoa hiukan taustaa? Voisitteko auttaa minua? Kiitos. Niin kuin varmaan tiedätte, on olemassa tällainen energiatrilemma, kolmikantainen ongelma, jota poliitikot ovat käsitelleet ja josta myös yrityksissä kautta Euroopan on keskusteltu. Tähän liittyy ilmastonmuutos, huoltovarmuus sekä yritysten kilpailukyky sekä sitten tasapaino näiden kolmen ulottuvuuden välillä. Tässä ihan viimeisten muutaman vuoden aikana on havaittu, että uusiutuvia energianlähteitä on otettu käyttöön enenevässä määrin ja tämä on vaikuttanut sähkömarkkinoille niin, että sähkön tuotannosta on tullut vähemmän ennakoitavaa ja näin mm, investoinnit, joita on tarvittu energiaa tuotannon varmistamiseksi, eli vaikka sää ei olisikaan parhaimmillaan vaikkapa talvella, kun tuulee vähemmän ja tuulienergialla voidaan tuottaa vähemmän sähköä, niin on olemassa varajärjestelmä. Ja toisaalta taas, kun tuotanto on korkealla, on joustavia mahdollisuuksia lisätä kysyntää, jotta tuotettu sähkö saadaan käyttöön. Tämä aiheuttaa Euroopan energiamarkkinoille valtavia kustannuksia ja on todella tärkeää käsitellä näitä hyvin paljon jatkuvasti muut muuttuvia energiapiikkejä. Ja kun ajatellaan investointeja, investoinnit uusiutuviin energialähteisiin sekä energian huoltovarmuuteen, niin tämä on ehkä pikemminkin kanavoitu loppukäyttäjien kontolle ja yritykset, jotka ovat maksaneet, yrityksemme ovat sitoutuneet maksamaan kilpailukyvyllään. Kilpailukyky on heikentynyt. Ja tässä nähdään nyt merkittävä haaste. Euroopan haasteena on se, että uusiutuvien energianlähteiden käytön lisääminen nostaa loppukäyttäjien eli yritysten kustannuksia, mutta luo samalla kyllä mahdollisuuksia, koska uusiutuvien energian lähteiden käytön kautta. Hintaheilahtelut vahvistuvat, hinnat vaihtelevat hyvin merkittävästi, koska energian ja sähkön tuotanto erityisesti on säistä riippuvaista. Ja näin on mahdollisuus pyrkiä siirtämään sähkön kulutus niille vuorokauden tunneille, jolloin hinta on alhaisimmillaan useimmat yritykset eivät tätä mahdollisuutta vielä tänä päivänä hyödynnä. Ja näin ollen me pyrimme tällä aloitteellamme ottamaan käyttöön ne mahdollisuudet, joita yrityksillä on todella siirtää energian kulutustaan kohti näitä halvemman eh, sähkön eh, tunteja vuorokaudessa. Eh, konseptin ymmärtämiseksi ja selittämiseksi tulee ehkä katsoa yleisiä sähkömarkkinoita. Ja vuoden jokaisena päivänä jokaiselle päivä, jokaisena päivänä tehdään hintaennuste seuraavalle päivälle. Ja tämä ennuste perustuu esimerkiksi säähän, sääennusteeseen yksinkertaisesti, koska tämä vaikuttaa voimakkaasti hintaan. Kun uusiutuvia energialähteitä käytetään yhä enemmän, niin sää on hyvin merkittävässä roolissa. Ehkäpä minä selitän tämän teille. Onhan teillä tuo kuvakin tuossa edessänne. Eli kun hinta on alhaisimmillaan, se johtuu yleensä siitä, että uusiutuvien energianlähteiden kautta tuotetaan paljon sähköä, paljon aurinko, sähköä tai tuuli sähköä ja näin hinta tietenkin laskee, kun aurinko paistaa ja tuuli puhaltaa. Jotkut yritykset jo pyrkivät tästä hyötymäänkin. Öö, toimimalla niin, että sähkön kulutus olisi korkeimmillaan niinä vuorokauden tunteina, joina hinta on alhaisimmillaan. Kuitenkin, kun katsotaan seuraavaa kuvaa, niin tämä hintaennuste ei koskaan vastaa seuraavan päivän todellista hintaa koska tämä hintaennuste tehdään edellisenä päivänä ja todellinen hinta usein poikkeaa ennustetusta hinnasta. Ja näin ollen yritykset eivät ennusteen pohjalta kulutustaan pystykään ohjaamaan parhaimpaan edullisimpaan hetkeen. Ja tämä johtuu siitä, että kun hinnat pyrkivät ilmaisemaan todella sen, milloin järjestelmä tarvitsee apua. Jos hinta on kovin kovin alhainen, niin järjestelmä pyrkii kertomaan markkinoille, että se haluaa, että osallistujat rajoittavat kulutustaan. Eli tämä äh, hinta, hinnan muuttuminen auttaa järjestelmää ja sitten tässä nousee esiin se mahdollisuus, jota me pyrimme korostamaan, eli että ei edellisenä päivänä, vaan päivän mittaan pyrittäisiin sopeuttamaan sähkön kulutusta. Ja tässä on merkittäviä mahdollisuuksia tukea, auttaa tätä järjestelmää ja näin ollen leikata kustannuksia, koska itse asiassa järjestelmä maksaa yrityksille siitä, että ne pyrkivät tukemaan järjestelmää. Tässä periaatteet ovat selvät, mutta tämä ei tietenkään ole mahdollista ja avoin kaikille yrityksille. Vaatimukset ja velvoitteet ovat hyvin tiukat. Esimerkiksi joustavuuden on oltava hyvin merkittävää sen joustavuuden, jota nämä kuluttajat sitten tarjoavat. Kuluttajan on kyettävä hyvin nopeasti, hyvin äh, lyhyellä varoitusajalla laskemaan esimerkiksi sähkön kulutustaan hyvin, hyvin merkittävästi ja monille tämä on hyvin vaikeaa. Ja kaikkein tiukin vaatimus on se, että että tämä täytyy tehdä todella äärimmäisen lyhyen varoitusajan puitteissa 15-5 eh, minuutin sisällä jopa. Ja tämä kyllä sulkee useimmat yritykset eh, kaikkialla Euroopassa järjestelmän ulkopuolelle. Eh, ne eivät pysty reagoimaan, säätelemään prosessejaan, sähköä vaativia prosessejaan näin lyhyellä varoitusajalla. Ja me haluaisimme nyt muuttaa tätä järjestelmää. Ei tässä mitään uusia verkkoja tarvita, eikä sinänsä investointeja kapasiteettiin. Nyt tulisi vain integroida prosessitieto, markkinointi, markkinahintatietoon ja saattaa nämä kaksi yhteen. Ja näin voisimme saada kaiken potentiaalin todella käyttöön niin, että saataisiin sähkön kulutus siirrettyä todella sinne matalimman hinnan hetkeen. Tämä on itse asiassa näinkin yksinkertaista, mutta tätä ei hyödynnetä tänä päivänä. Palaisin tuohon alkuun. Tämä konsepti vastaa hyvin myönteisellä tavalla tämän, näihin kolmeen ongelmaan. Eli näin voidaan tehokkaasti lisätä tai lisätä uusiutuvien energianlähteiden tehokasta käyttöä, koska kulutus siirretään niihin päivän tunteihin, jolloin hinta on alhaisimmillaan ja kulutusta siirretään pois niiltä tunneilta, jolloin hiili, öljy, kaasu tuottavat suurimman osan sähköstä. Joten näin saadaan ilmastohyötyä ja sähköverkko hyötyy, koska sen ollessa pahimman kuormituksen alaisena tämä kuormitus kevenee. Esimerkiksi jos tuulee kovaa, eh, hinta laskee ja näin järjestelmä sanoo, että nyt tämä kaikki sähkö on saatava käyttöön sieltä verkosta. Verkkoa on tuettava näin ja näin tehdään muun muassa Saksassa ja siellä itse asiassa maksetaan eh, siitä, että kevennetään verkkoon kohdistuvaa taakkaa, verkon kuormitusta, eh, kuluttamalla sähköä näinä korkean tuotannon aikoina. Näin saadaan aikaan vihreämpi profiili ja toivoaksemme tämä johtaa tietenkin kilpailukyvyn paranemiseen ja näin ollen työpaikkojen luomiseen. Jos haluatte kuulla asiasta lisää, käykää kotisivullamme. Mielellämme myös vastaan kysymyksi, vastaamme kysymyksiinne. Ja levittäkää nyt tätä sanaa tämän mahdollisen joustavuuden hyödyistä niin, että todella sähkön kulutusta siirretään äh, päivän tunteihin, jolloin hinta on alhaisimmillaan. Kiitoksia. Kiitos teille. Kiitos puheenvuorostanne ja huomioistanne. Ja nyt äh, siirrymme välittömästi seuraavaan puhu, puheenvuoroon, eli Äh, tohtori Christoph Paul, joka on äh, Kasselin yliopistosta äh, tuotantotalouden linjalta valmistunut ja tämäkin on äärimmäisen ajankohtainen asia. Ja aihe, josta piakkoin ensi vuonna väittelette, Äh, on myös äärimmäisen mielenkiintoinen. Olette myös yrityksen äh, ETOP äh, johtaja. Sehän perustettiin tänä vuonna ja keskittyy teollisten prosessien energiatehokkuuteen. Ja tehän myös luennoitte sekä olette Wilhelm Pyhner yliopiston äh, opettaja. Joten energia, tehokkuus äh, teollisissa prosesseissa. Olkaapa hyvä. Kiitoksia. Ja nyt tässä haasteena ei ole pelkästään, että pidetään ajasta kiinni, vaan myös katsotaan, että toimiko tekniikka täällä. Kiitokset Jornosta ja olen täällä tänään Etäoptik GmbHn johtajana ja perustajana paikalle. Katsotaanpa seuraavaa kalvoa saman tien. Etäopt-yrityksen perustin 26.6. tänä vuonna. Eli tämä on pieni uusi startup-yritys. Meillä on tällä hetkellä kahdeksan työntekijää. Ja mitä me teemme? Teemme energiatehokkuus toimia teollisissa prosesseissa. Tämä tuotteiden valmistuksessa – Erityisesti siinä vaiheessa, missä tarvitaan, voidaan korvata sitä vaikka teknologiaa, teknologia, tehokkaammalla teknologialla, vaikka paineilman käytön osalta. Ja tästä haluaisin kertoa teille hieman, miten me olemme tähän asiaan päätyneet. Tarjoamme tällaisia energiatehokkuustuotteita. no, kerron vähän taustaa teille. Ja aloittaa nyt tästä, näistä periaatteista ensin mitä PK-yritykset tarvitsevat. Energiatehokkuus on yksi tunnuslukuista, ehkä tärkein tunnusluku yritykseen tällä hetkellä. Tällä hetkellä meillä on myöskin oikeudellisia puitteita, jotka painostavat yrityksiä. Meillä on myöskin energian hinnat, ovat yksi tekijä, joka painostaa. Ja meillä on myöskin DIN-normeja, 50001 ja niin edelleen. Ja sitten Meillä on myöskin energia, tavalla energiatehokkuus tärkeänä kilpailutekijänä myöskin mukana. Joten yritysten pitää todellakin miettiä, ei pelkästään haluta, vaan miettiä myöskin, että missä voidaan olla energiatehokkaampia ja missä pitää toimia tehokkaammin. Aloitimme Kasselissa tutkimusprojektilla HIE, projektilla tässä projekti, Helsingin energiatehokkuusprojekti, Vuonna 2010 tämä alkoi ja se kesti kolme vuotta, 2,2 miljoonaa oli budjetoitu siihen. Se oli osavaltion ja EUn rahoittama. Tavoitteena oli se, että Hessenistä Saksassa tehdään ei tehdä pelkästään tästä aurinkoenergiamaata, vaan myöskin energiatehokkuuden esimerkkimaa. koska olemme myöskin käyttämässä paljon uusiutuvia energialähteitä. Ja tämän projektin puitteissa otimme yhteyttä yrityksiin kolmen vuoden ajan ja katsoimme, millä aloilla, missä teknologiassa voidaan toimia energiatehokkaammin. Yksi näistä projekteista ja osaprojekteista oli, oli tämä painelemaan vähän käyttävä tuotanto. Katsottiin sitä, että miten voidaan käyttää sit tästä, että voidaan korvata tehotonta teknologiaa painoilmauksi on tavallaan sen tai teho vain 10 prosenttia. vaikka tuotannosta voi laskea ehkä paremmaksikin tämä 10 prosentin teho, mutta todellisuudessa se on 10 prosenttia paineilmalla. Miten voidaan se toimia toisin, ettei käytetä tällaista tehotonta teknologiaa, vaan pyritään korvaamaan siis tämä tehoton teknologia jollain muulla? Ja tavoitteena tässä oli juuri se, että katsotaan miten pitkälle voidaan mennä eteenpäin. Ja paineilma ei ihan sattumalta valittu tähän, koska paineilmaahan käyttää meidän kaikkialla teollisuudessa hyväkseen. Autoteollisuudessa, logistiikassa ja pakkausteollisuudessa, siellä käyttää paineilmaa eri yhteyksissä, eri tuotteissa ja käsittelyssä. Ja kun katsomme paineilmaa sinänsä, ja katsomme sitä vaikka lukuina, puhuin juuri että sen painelman tehoaste on 10 prosenttia energiaosalta. Ja kuitenkin 20 prosenttia sitten painelman tuottokuluista on osuutena koko energiakuluista. Tämä on huomattava määrä. Ja 16 terawattituntia tarvitaan Saksassa yks, yksinomaan painelman tuotantoon. Tämä on huomattava määrä. 16 terawattituntia ehkä ei sano teille paljon, mutta se vastaa noin Saksan rautateiden energiakäyttöä. Ja tämä, tämä kokonaistuotanto, tämä kokonaistuotanto vastaan kahdeksaa atomivoimalaa. Eli tämäkös tällainen huono tehoaste, niin tämän korvaamista kannattaa miettiä. Ja kun katsomme sitten tuloksia, niin nähtiin, että, ei, että korvaamalla, eli siis välttämällä painoman käyttöä eri aloilla, noin 90 prosenttia, jopa yli 90 prosenttia voidaan säästää energiasta. Ja tässä nyt nähdään, on tämä tällainen klassinen käyttö tarkoitus energiassa, eli energiaa tuotetaan jossain toisessa paikassa ja sitten viedään vaikka jonnekin toiseen paikkaan. Joka taas vaikka makeisten tuottaminen, tuottamisen makeisten käärminen paperitiin nämä tämän koneella. Ja toisaalta nähdään tässä tämä laite että tavallaan pelkästään teknisenä laitteena, myöskin sitten sähkölaitteena. Ja kun katsotaan tätä, niin huomataan, että 1 prosenttia tästä energiasta voidaan säästää. Ja samalla tavalla myöskin CO2-päästöstä voidaan 1 prosenttia säästää tehostamalla. Tämä ei ole mikään yksittäinen tapaus. Tämä koskee myöskin muitakin yksittäisiä tarkoitusperiä. Mutta tämä oli meidän kolmen vuoden projektin tulos. Näin melkein kaikkialla mahdollisuuden korvata painelman käytön ja näin myöskin saada energian, energiasäästöjä aikaiseksi. Tämä taulukko, tässä on muutamia tuloksia muovin tuotannosta. Eikä tässä ole todellisia lukuja, todellisia skenaariolukuja. Nolla skenaario vasemmilla. Se on lähtötilanne. Ehkä vuosittain energian käyttömäärä ja vuosittaiset kulut toisella puolella ja sitten lineaarisesti, analogisesti tämän myöskin vuosittainen CO2-päästöt sitten. Jos katsotaan skenaario 1 ja 2 kohtia vielä, nähdään, että tässä voidaan optimoida. Eli olemme pyrkineet tämän tehottoman teknologian, siis paineilman, optimoimaan sitä. Näin voidaan tehdä. Tulokset ovat myöskin ihan hyviä tässäkin, mutta pitää verrata tästä skenaari, skenaario kolmoseen ja neloseen, jossa on kokonaan pois painaman käyttö. Ja ensimmäistä palkista nähdään jo, että tämä 90 prosenttia energiakuluista. Tämä, pystytään, tämä säästö voidaan tullakin tehdä. Ja sitten oikealla, oikeammaisessa palkissa nähdään CO2-päästöjen säästö. Ja keskellä tämä tärkeä, tämä kaikki muutkin kulut ovat laskettuna tähän mukaan – kokonaiskulut kymmenen vuoden ajalta ja vuosittaisella tasolla laskettuna tässä. Eli yli 60 prosentin säästö kokonaiskulujen osalta. Ja tämä on hyvin tärkeää, koska tähän on myöskin odotuskulut ja investointikulut myöskin mukaan. Eli ei pelkästään investointina tämä ole järkevää, myöskin taloudellisesti tämä on järkevää. Tämä antaa paljon mahdollisuuksia yrityksille, erityisesti juuri pk-yrityksille. Menin vähän liian pitkälle tässä, niin sitten haluaisin vähän kertoa teille etäoptista. Etäopt on tavallaan kaksiosainen etä. Tämä on tämä kreikkalainen M. Tarkoittaa siis tehoastetta, optimointia, se myöskin. Tämä tarkoittaa siis tehoasteen optimointi, tämä yrityksen nimi oikeastaan. Ja me tuotamme tuotteita jota käyttää vaikka nostamiseen tai, tai imemiseen käyttää tyhjiötä eri tuotteiden to- valmistuksessa. Ja katsotaan vaikka teidän kännyköiden näyttöä, niin siinä ei enää pelkästään normaalilla teknologialla niitä tuotteita paikoille, vaan myöskin tällaisella tyhjiö teknologialla tuotannossa käyttää myöskin ja tässä nähdään tämmöisiä pienempiä tuotteita, mitä tällä teknologialla on tehty. Tämä toimii periaatteessa samalla tavalla kuin, kuin ilmapumppu. Jos vedätte tavallaan pumppua ylöspäin, niin sitten tulee tyhjiö aikaisesti. Tämä teemme saman tavalla myöskin meidän tuotteissamme automaattisesti. Ja näin voidaan tuotta, säästää 66 prosenttia energiasta tuotannossa. Ja myöskin melua voidaan vähentää huomattavasti ja myöskin energian säästöjen lisäksi myöskin CO2-päästöjä voidaan vähentää huomattavasti. Näin yhteenvetona voidaan todeta, että yritykset tämä jotenkin mahdollisuuksia energiasäästöjen osalta, mutta myöskin CO2-säästöjen osalta. Mutta loppujen lopuksi oikeastaan tämä auttaa myöskin kilpailuetujen luomisessa. Ja etäoptin avulla myöskin tässä luodaan innovaatioita ja uusia teknologioita. Tätähän me periaatteessa tuemme ja tämän takia olemme täällä tänään paikan päällä. Tässä minun kommenttini. Meilläkin on myöskin verkkosivut, jos teitä kiinnostaa. Ja keskustelun aiheesta mielen, mielen kanssa vaikka voitte soittaa minulle asiasta, jos haluatte. Kiitos oikein paljon. Mukavaa, että olette käytettävissämme. Haluamme olla energiatehokkaita. Ja paras siis käyttää sähköä sitten silloin, kun se on halvinta, eikä ainakaan iltaisin kotona. No niin, tämä on erittäin tärkeää PK-yrityksille, mutta paitsi PK-yrityksille myös muille. Ja tärkeää kuulla energiatehokkuudesta. Kiitän tähän asti siellä puhujia. Nyt käymme lyhyen keskustelun keskustelun. Ähm, ensimmäisenä herra Bentsen, olkaa hyvä. Thank you, Chair, and also... Kiitos puheenjohtaja. Kiitän ähm, äh, Tanskan edustajaa sekä Kristof äh, Polia erittäin mielenkiintoisista esityksistä. Mielestäni on täysin perusteltua, että resurssi tehokkuus on PK-yritysten vihreän suunnitelman keskiössä. Tänään olemme kuulleet kaksi hienoa esimerkkiä siitä, miten voidaan energiankulutusta PK-yrityksissä vähentää ja toisaalta voidaan saada Eurooppaan näin ollen vahvempaa teollisuutta ja voidaan vahvistaa kilpailukykyämme maailman markkinoilla, jos siis ö, osataan ohjata tätä energiaa kulutusta. Tämä on merkittävä haaste PK-yrityksillemme, erityisesti kun puhumme energian hinnasta. Tämähän tietenkin kiinnostaa tätä valiokuntaa erityisesti. Aina välttämättä emme ole samaa mieltä valiokunnassa energiapolitiikasta ja kun puhutaan energiatehokkuudesta, liiankin monella kollegalla on sellainen kanta, että kyse on vain kustannuksista yrityksillemme. Minä kuitenkin katson, että kyse on myös kilpailukyvystä, sen parantamisesta. Energiatehokkuus on pk-yrityksille kaikkein halvin tapa parantaa toimintaansa, keskittyä liiketoiminnan kehittämiseen sekä innovaatioihin herra Paul juuri esitti ja osoitti meille, että tätä kautta voidaan Euroopassa tulevaisuudessa luoda työpaikkoja. Nämä numerotiedotkin puhuvat puolestaan muun muassa energiatehokkuuden osalta, eli tämä tarkoittaa sitä, että miljoona euroa julkista rahaa voi johtaa 3-10 miljoonan euron yksityisiin investointeihin. Ja tämähän voisi merkitä jopa 190 työpaikkaa miljoonalla eurolla julkista rahaa. Energiatehokkuussektori sinänsä voi tarjota EUlle entistä parempia vientimahdollisuuksia – ja tämä tietenkin liittyy vielä siihen, että energiaa kulutetaan vähemmän ja näin voidaan vähentää energian tuontia. Tiedämme, että Euroopassa olemme aivan liian riippuvaisia herra Putinin kaasusta ja Lähi-idän öljystä. Joten meidän tulisi todella saattaa energiatehokkuus toteutumaan käytännössä – ja jos äh, erikoistutaan energiatehokkuusratkaisuihin niin tuotteiden kuin palvelujenkin alalla, niin Eurooppa saa kyllä todellisen etulyöntiaseman maailmanlaajuisesti. Ja näin voidaan yhdessä maailmanlaajuisesti pyrkiä myös ilmastotavoitteisiin. Joten kollegat, minä todella toivon, että tämän kysyntä, tarjonta, ehdotuksen Deinis Commoditiesilta otatte vakavasti ja voimme näin tukea teollisuuttamme Euroopassa. Vielä voisin korostaa tämän ponnistuksen merkitystä, mutta ehkäpä päätän puheenvuoroni toteamalla, että meidän täytyy energiatehokkuuden kaikkia eri puolia ajaa yritystemme edun nimissä niin, että energiamarkkinamme ovat vakaat ja energiaunioni tulee myös saattaa päätökseen. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten Patricia Toija, varapuheenjohtajamme, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluan tuota, että täällä on kaksi erittäin mielenkiintoista esitystä. Hyvin mielenkiintoisia. Joka todellakin antaa meille sen halun, että käyttäisimme hyväksi näitä kaikkia mahdollisuuksia energiatalouden osalta ja myöskin teollisuussektorin osalta – ei pelkästään kuljetuksessa ja asuntotuotannossa. Mutta kaksi kysymystä ensin toiselle esityksen tekijälle. Tämä tutkimus, joka tapahtui ja käyttäen tätä hyvää tätä teknologiaa, jolla pyrittiin siis vähentämään siis paineilman käyttöä. Kuitenkin tuotannossa saatiin samoja tuloksia tällä. Kuinka tämä tapahtui? oliko te, teillä oli jotain julkista tukea tähän? Haluaisin kuulla, oliko tässä jotain eurooppalaista tukea, joka voitaisiin antaa tueksi tälle jota voitaisiin sitten käyttää? Miten tätä voitaisiin soveltaa? Kuinka tämä idea on syntynyt? Miten, mitä tämä yhteys siis yritysten ja julkisen rahoituksen välillä oikein oli? Ja sitten ensimmäinen puhuja, joka puhui omasta järjestelmästä, haluaisin ymmärtää vähän paremmin, että totesi, että ei, kaikki eivät käytä, että on hyvin vaikeaa, tästä saadaan joustavuutta niille, mutta prosentuaalisesti, niin tästä ennakoivaa käyttöä hinnanarvioinnin suhteen käyttäisiin, eli tätä energiaa siis alhaisen energiahinnan aikaan, niin, niin kuinka paljon näitä tätä käyttää? Tämä onko pieni, pieni määrä vaan vai onko tämä hyvin laajasti levinnyttä? Ja paljonko tässä voitaisiin säästää, jos tätä käytettäisiin enemmän? Kiitokset ja sitten kollega De Backer. Um, Kiitos puheenjohtaja. Kiitän myös molempia puhujiamme esityksistä. Tietenkin voidaan puhua innovaatioista, ja siitä, miten energiatehokkuutta eri aloilla voidaan parantaa. Erityisesti PK-yritykset luonnollisesti voivat äh, hyötyä uusista innovaatioista, uusista liiketoimintamalleista, uusista teknologioista ja ajattelutavoista. Toisaalta olen liberaali ja uskon ja katson, että ähm, nämä äh, kannustimet äh, tulisi hoitaa markkinoiden kautta. Kun ajatellaan ohjeistusta, niin toki, niin kuin ensimmäinen puhuja mainitsi, on hyvin mielenkiintoista sanoa näin, mutta miksei, jos tämä on hyvä ratkaisu, niin mikseivät markkinavoimat ole ajaneet yrityksiä toimimaan näin? Joten kysyn seuraavaa. Uskon, että kannustimet yrityksille ovat merkittäviä merkityksellisiä? Onko niin, että tällä hetkellä on esteitä näiden asioiden pääsemiselle markkinoille. Eh, onko mahdollisia esteitä, jotka estävät nämä uudet, näiden uusien järjestelmien pääsemisen markkinoille? Kiitokset kollega. Seuraavaksi kollega Tosnovski. Děkuji, pane předsedo. Já také děkuji a navazuji. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin tässä viitata siihen, mitä kollega juuri sanoi. Minä haluaisin esittää kysymyksen ensimmäiselle puheenvuoron pitäjälle. Joillakin alueilla on aika vaikeaa reagoida näihin uusiin syntyviin tilanteisiin. Siis on alueita, jotka, ovat, jotka kuluttavat paljon energiaa jos meillä on pieni taja, niin silloin on vaikea käyttää sitä. Esimerkiksi yhden päivän aikana on kaksi keskeistä elementtiä. Ensinnäkin, miten me voimme vähentää energian kulutusta, joka synnyttää aina huomattavia kustannuksia. Toisekseen, miten tulisi reagoida tähän energiavajeeseen, puutteeseen – mikä on prosenttiluku, jota voi käyttää tänä päivänä ja mikä on niin kuin laitettu ikään kuin syrjään. Ja vielä yksi tärkeä asia. Toinen puheenvuoron pitäjä. Teiltä haluaisin kysyä, mitkä ovat kaikista energia, mitkä alueet käyttävät kaikista eniten energiaa? Kiitoksia sitten Selkiotis. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin haluaisin tehdä yleisen kommentin PK-yrityksistä. On totta, että PK ovat selkäranka. PK-yritykset ovat Euroopan talouden selkäranka. Ja ne, niitä on tuomittu aika rankasti. Ne ovat kärsineet kovasti säästöpolitiikasta, ne ovat olleet vararikon partaalla. Ja monet pk-yritykset ovat ajautuneet vararikkoon valitettavasti. Niillä on myös kilpailakykyongelma, jos ne joutuvat kilpailemaan suurten yritysten kanssa myös pankkien rahoituksesta, ne ovat kärsineet verrattuna suuryrityksiin. Sen takia me tarvitsemme aivan erityistoimintaohjelmaa PK-yrityksille. On tärkeää, että meillä on vihreä toimintaohjelma. Aivan erityisesti suunnattu PK-yrityksille. Meidän täytyy ottaa huomioon PK-yritysten ominaispiirteet, erityispiirteet, jotka ovat ehkä keskittyneet joihinkin kapeisiin tuotantosektoreihin. sektoreihin. Me on tärkeää, että ne voivat jatkaa toimintaansa erityisesti niissä maissa, joissa talouden taantuma on ollut rankempi. Tämän takia meidän pitää helpottaa niiden tilannetta, niiden, niillä pitää olla parempi pääsy rahoitukseen, meidän pitää luoda uusia eurooppalaisia rahastoja. Esimerkiksi Horisontti 2020 Kosme ovat näistä loistavia esimerkkejä. Olemme kuitenkin nähneet, kuinka on näissäkin ohjelmissa pyritty suorittamaan leikkauksia ja muuttamaan niiden suuntaa. Minun kysymykseni on seuraava. Pitää siis ryhtyä lainsäädäntötoimenpiteisiin, jota voidaan vähentää PK-toimintakustannuksia, pk on toimintakustannuksia, myöskin energiakustannuksia pitäisi saada vähennetyksi. Annan esimerkin Kyprokselta. Muutama vuosi sitten siellä perustettiin pieni yritys, joka on energialan yritys. Se on erikoistunut robotiikkaan ja myös se tuo, sillä on tuotantoa Saksassa ja Espanjassa. Mutta loppujen lopuksi tämä yritys joutui sulkemaan ovensa, se ei pystynyt jatkamaan toimintaansa johtuen suurista toimintakustannuksista, johtuen sen sijoituksesta, ja koska sen piti pystyä olemaan vientikilpailukykyinen verrattuna muihin tuotantopaikkoihin näin, tämän takia meidän pitäisi pyrkiä välttämään tämän tyyppisten tilanteiden toistuminen. Ja pitää sen takia jäsenvaltioiden sisällyttää tähän vihreän toimintasuunnitelmaan ennakoivat toimenpiteet, jotta voidaan löytää kaikista parhaimmat rahoituslähteet PK-yrityksille. Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei näytä tässä vaiheessa olevan joten ehkä esitän tässä itsekin ensimmäiselle puhujallemme pari lyhyttä kysymystä. Herra Polder, jos sallitte, niin vaikuttaa nyt siltä, että älykkäät sähköverkot olisivat äärimmäisen tärkeä ulottuvuus tässä kysynnän ja tarjonnan yhteenyhyttämisessä. Ja sitten herra Puolilta kysyisin, että Oletteko te mm, patentoineet ajatuksianne, ne Voisiko tässä olla patentille sija? No niin, nyt voitte esittää ensin loppu tai vastauksenne ja sitten loppukommenttinne. Kiitos kysymyksistänne. Ensinnäkin eh, kysymys siitä, paljonko tässä voitaisiin mahdollisesti säästää. Täytyy sanoa, että tätä on hyvin vaikea arvioida. Mitään tarkkoja numeroja on vaikea tarjota, koska ensinnäkin kyse on vasta konseptista. Ja toiseksi tämä tietenkin riippuu eri teollisuuden aloista, jotka mahdollisesti osallistuvat, joten mitä joustavampi yritys on ja on halukas olemaan, sitä enemmän tässä myöskin rahaa voi tahkota. Ja myös mitä joustavammin ja nopeammin pystytään muuttumaan, niin sitä parempi. Potentiaali on joka tapauksessa valtaisaa ja ensimmäisissä laskelmissamme totesimme, että yrityksillä, jotka kuluttavat paljon energiaa, eh, säästöpotentiaali voisi olla 5-10 prosenttia. Siis eh, sähkölaskusta voitaisiin säästää 5-10 prosenttia. Tällaisen vastauksen voin tässä vaiheessa antaa, mutta tämä todella riippuu hyvin paljon yksittäisistä yrityksistä. Sitten kysyitte, mm, paljonko tätä käytetään tänä päivänä Kyllä tätä kysyntävastinetta käytetään, mutta ei minun esittämäni mallia vielä, koska markkinat eivät ole tottuneet maailmaan, joissa uusiutuneet energialla, uusiutuvat energianlähteet aiheuttavat hintaheilahteluja. Tämä on aivan uutta, uusi suuntaus ja siksipä markkinat eivät vielä ole sopeutuneet tähän. Toivon, että tämä vastaa kysymyksiinne teille. Kiitos oikein paljon kysymyksestänne, joka on erinomainen kysymys. Kysytte nimittäin sitä, että minkälaiset poliittiset toimet tai määräykset estävät mallin käyttöönottoa. Ja yksi asia on se, että edellytys tämän toimin, toimivuudelle on markkinoiden tehokkuus. Täytyy voida käydä kauppaa ja tehdä muutoksia päiväkohtaisesti päivän sisällä. On kuitenkin monia maita, joiden markkinat eivät toimi näin joustavasti, mutta näitä markkinoita ollaan kehittelemässä, koska uusiutuvien energialähteiden kautta tulee suurempaa tarvetta joustavuuteen ja sopeutumiseen, jotta tarjonta voidaan varmistaa, huoltovarmuus toteutuu. Vähemmän kehittyneille markkinoille tämä ei vielä ole mahdollisuus, mutta tulee olemaan. Ja kehittyneille markkinoille se on mahdollisuus jo nyt. Ja tämä tulee olemaan koko maailmassa asia, johon täytyy puuttua. Joten päiväkohtaiset toimivat markkinat ja tietenkin likviditeetti tarkoittaa sitä, että Äh, tämä on ikään kuin myös tällainen itseään toteuttava ennuste. Voidaan todella optimoida mm, konseptin käyttö, kun se käyttöön otetaan. Toivon, että tämä vastaa teidän kysymykseenne. Ja sitten täällä esitettiin huomio. Uskoitte, että PK-yritysten on hyvin vaikea tätä soveltaa käytännössä. Olen samaa mieltä kanssanne kyllä. On hyvin vaikea saada pk-yritykset tottumaan ajatukseen tällaisesta mallista. Eli että paitsi että vähentäisivät energian kulutustaan, myös miettisivät mahdollista joustavuuttaan. Nyt kuitenkin, kun energiamarkkinat ovat uuden aikaistuneet vaikkapa Saksassa, jossa uusiutuvien energialähteiden käyttö on hyvin korkealla, voidaan nähdä, että hinnat muuttuvat, vaihtelevat kovasti hyvinkin korkealta tasolta aina miinusmerkkiseen saakka. Ja tämän aiheuttavat uusiutuvat energialähteet ja niiden käyttö. Eli kyllä tämä varmasti tulee toteutumaan kaikissa maissa, kunhan uusiutuvien energialähteiden käyttö lisääntyy tulee yleisemmäksi. Ja tämä negatiivinen hinta tarkoittaa sitä, että sinulle maksetaan energian kulutuksesta eh, näinä tiettyinä tunteina. On koko joukko yrityksiä, jotka ovat valmiit eh, siirtämään kulutuksensa eh, näille tunneille tai ainakin osan kulutuksestaan, kunhan tästä tulee hiukan yleisempi tapa tuotannon optimoimiseksi. Mutta eihän tämä yhdessä yössä tapahdu nyt täytyy ensin äh, ajatella asiaa ja integroida energiamarkkinat, äh, prosessiteollisuuteen ja ylipäätään tuotantoprosesseihin. Toivon, että tämä vastaa teidän kysymykseenne. Sitten vielä kysyitte siitä, miten voidaan käyttää energiaa Ja tätä minä juuri tarkoitan, kun Saksan tuuliturbiinit ovat äh, täyden kapasiteetin tilassa, niin äh, äh, hinta on miinusmerkkinen ja on vaarana jopa sähkökatkos, jos näitä, tätä energiaa ei oteta käyttöön. Näin itse asiassa tapahtui 12. Äh, kesäkuuta tänä vuonna Tanskassa tuuliturbiinit itse asiassa tuottivat 140 prosenttia päivän energian kulutuksesta yhtenä päivänä, ja tämä tarkoittaa sitä, että hinta tietenkin menee miinusmerkkiseksi. Siksipä ehdotammekin, että kuluttajat toimisivat entistä joustavammin ja pyrkisivät siirtämään mahdollisimman suuren osan kulutuksestaan näille tunneille aina hinta on negatiivinen. Sitten herra Busek kysyitte näistä älykkäistä mittareista, älykkäistä sähköverkoista, joita käytetään. Ja me arvostamme tätä kovasti, pidämme tätä askeleena aivan oikeaan suuntaan. Kuitenkin ehdotamme, että käytettäisiin vielä käyttämättä öö, jäävää kapasiteettia öö, näiden älykkäiden mittareiden lisäksi, mutta kyllä älykkäät mittaritkin ovat erittäin hyvä aloite, kyllä. Lopuksi haluaisin vielä huomauttaa, että kun tässä nyt suuntaus on kohti uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämistä, niin joustavuus ja joustavuuden välttämättömyys ähm, tulee eteen. Eli tämän konseptin arvo tulee kyllä kasvamaan ja mielestäni on tärkeää tähän suuntaan katsoa. Kiitos. Kiitoksia. Ja nyt seuraava puhujamme, tohtori Paul, olkaa hyvä. Ja auch ich will versuchen die... Minäkin pyrin vastaamaan näihin kysymyksiin, vaikka vähän haluan ihan tarkoituksella sekoittaa niitä kysymyksiä, ne menevät vähän eri, eri suuntiin. Ensinnäkin tämä HIE-projekti, se oli Hessenin osavaltion rahoittama ja myöskin EUn varoin, joten täytyy myöntää, että olisi hyvä idea sijoittaa varoja näihin. Haluan kertoa vähän tarkemmin tästä. Oikeastaan tässä toiveena oli se, mitä juuri etäoptilla saatiin aikaan. Eli tämä on joku, joka on opiskellut ja on sitten opintojen jälkeen tehnyt töitä yliopistolla. Ja mä puhun siis itsestäni tässä. Ja sitten hänelle on tämä Hessenin ja EU rahoittama työpaikka. Olin itse tässä projektin johtajana ja näin pystyn kehittämään omaa, omia ideoitani eteenpäin, että päästiin tähän. Ja sitten, jos ei, ei rahoitusta olisi ollut, ei tämä olisi ollut mitenkään muutenkaan tämä tehdä. Sitten herra Busek, teidän kysymykseenne vielä tohtorityöstäni. Teillä oli jo patenttitutkimuksia ja tarkkaan asiaa ja nyt, nyt meillä on eurooppalainen patentti tällä hetkellä – se on kuuden seitsemän EUn ydinmaan patentti ja kolme muuta patenttilmoitusta on tällä hetkellä käsittelyssä. Joten tämän takia vähän sekoitan näitä kysymyksiä. Sitten rahoituskysymyksiin vielä. Me olemme pieni startup-yritys, mainitsin sen aikaisemmin. Meillä on 100 000 euroa vierasta pääomaa, jolla tämä yritys perustettiin ja patenttikuluja on noin 55 000 euroa. Nämä patenttikulut ne on hoitanut sitten Kasselin yliopisto. Muuten emme olisi pystyneet perustamaan yritystämme. Emme muuten voisi olla täällä paikan päällä nyt muutoin. Ja meille sitten annettiin nämä patent myöhemmin sitten. Eli monissa tilanteissa tarvitaan vierasta apua, rahoituksellista apua joka, joka tapauksessa. Minä sain kolme vuotta rahoitusta ja tämän, tämän aikana sain myöskin tämän idean yrityksen perustamisesta. En mitenkään tiedä vielä tarkkaan, minne tämä tulee päätymään, mutta uskon, että näin energiatehokkuuden aikakautena olemme ihan oikean asian ytimessä. Meillä on Kasselissa House of Energy. Se on tiedepuistossa meidän yläpuolella olevassa kerroksessa – myöhemmin. Ja näin sitten nuoret yritykset, jotka tulevat meille vierailulle, me voidaan näin myöskin, myöskin saada paremmin heidän, heille rahoitus tämän kautta. Tässä on vähän sekaisin nämä vastaukset, mutta tästä nyt auttoi. Tietenkään ei ole aina helppo jättää asioita pelkästään markkinoiden hoidettavaksi. Tiedän yrityksiä, jotka käytävät 800 000 euroa vuosittain vaikka korjaukset on pelkästään paineverkoissa olevia vuotoja. Ja ikävä kyllä on niin, että markkinat ja yritykset tietyillä alueilla eivät keskity näihin asioihin, vaan keskittyvät ehkä tuotantoon enemmän tai johonkin muihin asioihin. Eli juuri sellaisiin asioihin, missä asiat, tai sanotaan näin, että jos pitäisi ehkä kiinnittää huomiota näihin asioihin, mistä on tärkeitä. Ja tämä voitaisiin tukemalla taata. Ja tämä antaisi pienen potkun takapuoleen. Joten totta kai tähän asiaan pitäisi puuttua. Kiitoksia. Uh, thank you very much. Kiitos. Kiitos teille molemmille näistä puheenvuoroista ja erinomaisista esimerkkeistä jotain tällaista vähän odotimmekin. On todella hienoa, että saamme tällaisia erinomaisia esimerkkejä ja kuulemme kokemuksista energiatehokkuuden alalla. Kiitos vielä kerran. Siirrytäänpä nyt sitten tähän seuraavaan paneeliin. Ensimmäinen puhuja on tohtori Katarina Reuter, joka on ollut monien vuosien ajan vastuussa äh, ekologisesta hallinnoinnista. Te olette myös äh, maataloustaloustieteilijä ja mm, kestävän markkinoinnin asiantuntija. Todella hienoa. Ja te johdatte nyt äh, Saksan saksalaista tahoa, joka koordinoi kestävää yrittäjyyttä, kestäviä yrityksiä. Ja te pyritte todella tukemaan kestävää taloutta Euroopassa. Olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon näistä ystävällisistä esittelysanoista. Hyvät naiset ja herrat, kiitos kutsusta tähän kuulemistilaisuuteen. Onpa mukava olla täällä. Ja nytpä vaihdan kieltä saksan kieleen. Me olemme tässä vaiheessa liittämässä yhteen kestäviä yritysryppäitä. Ja meillä on tällainen vihreä toimintasuunnitelma meilläkin. Tämä teidän vaatimuksenne sopii oikein hyvin meille. Pyrimme innovatiivisiin vihreisiin ähm, vihreän talouteen ähm, pk-yritysten pohjalta. Te näette, ketkä kaikki jo ovat mukana tässä ekopreneur toiminnassa meitä Itävallasta, Ranskasta Entrepreneur Vere, Saksasta grün. Ähm, de Grunesaak Alankomaista, Espanjasta Greenpeace. Kaiken kaikkiaan yli 1500 kestävää pk-yritystä ovat liittyneet joukkoomme. Niitä me edustamme. Näette, että verkostoomme kuuluu myös suurempia yrityksiä, jotka osittain ovat kestävän talouden pioneereja. Talouden muutosta todella tarvitaan, tarvitaan kiertotaloutta ja pidämme erittäin hyvänä eh, paitsi sitä myös eh, hiilidioksidineutraaliutta, mm, samoin sitä, että pyritään toimimaan mahdollisimman eh, pienen jalanjäljen pohjalta – ja pyritään toimimaan yhteisen hyvän nimissä. Mikä sitten on lähtökohta täällä Euroopassa? Olemme havainneet, että markkinat ovat epäonnistuneet, koska ulkoisia kustannuksia ei ole internalisoitu. Tiedätte, että esimerkiksi pakokaasujen eh, ilmojen tai ilman saastuttaminen ei suinkaan heijastu hintoihin, eikä myöskään ympäristöllisiä ja sosiaalisia innovaatioita Mm, arvosteta. Ja samoin usein mm, sijoittajat eivät tiedä kestävistä innovaatioista ja investoinneista. Usein riskejä yliarvioidaan ja usein katsotaan, että kestävät innovaatiot ovat liian kalliita. Pidämme erittäin hyvänä sitä, että komissio tiedonannossaan on puhunut siitä, että tarvitaan resurssitehokkuutta. Tämä on välttämätöntä. Ähm, kun ajatellaan raaka-aineita, äh, niihin liittyy, tai niistä riippuvat jo nyt 40 prosenttia tuotantokustannuksista, ja 630 miljardia euroa vuodessa on säästöpotentiaali. Voimme vahvistaa, että ennen kaikkea äh, tämä tieto, tulee saada PK-yritysten käyttöön. No tässä kuvassa näette viimeaikaisista tutkimuksista, jotka todistavat tämän säästöpotentiaalin. Missä pk-yritykset nyt sitten ovat kestävyyden ja talouden muutoksen suhteen? Nähdään, että on pieni joukko edistyksellisiä yrityksiä, jotka toimivat vihreästi, liiketoimintamallit ovat vihreitä, tuotteet vihreitä. Sitten on hiukan suurempi joukko kiinnostuneita yrityksiä, jotka jo osittain toiminnassaan ovat ottaneet ja ottamassa äh, askeleita oikeaan suuntaan. Ja sitten tämä kaikkein suurin joukko ovat yritykset, jotka eivät osallistu mitenkään, jotka eivät tähän mennessä ole edes tunnistaneet kiertotalouden merkitystä, eivätkä toimi mitenkään aktiivisesti tällä alalla. Tärkeää PK-yritysten menestykselle vihreässä taloudessa on tietenkin markkinat, markkinoiden toiminta, mutta myös kannustimet. Rahoitus on tällä hetkellä yksi suurimpia ongelmia, mutta myös lainsäädäntö sekä koko tuotantoketjun ja arvonlisäysketjun toiminta. No niin, sitten kun katsotaan tätä kirjavaa kukkakimppua, Green Action Plan for SMEs, kaikki nämä asiat, jotka liittyvät yhteen, me Ecopreneur EU:ssa kestävällä tavalla toimivien yritysten liittymänä olemme tyytyväisiä, mutta kyllä tässä vielä täytyy merkitä mukaan suuri mutta, koska tiedämme, että niin pk-yrityksissä kuin suurissakin yrityksissä, no nyt olin jo vähän liian nopea, niin on reagoitu hieman liiankin voimakkaasti markkinoihin ja lainsäädäntöön, markkinakysyntään sekä lainsäädäntöön. Näitä ei, näiltä aloilta toimintaa tarvitaan vielä lisää. Kesällä annoimme julkilausuman vihreästä taloudesta ja tähän liittyy kaksi keskeisintä vaatimusta. Ensinnäkin markkinakysyntä, jotta tai tulisi entistä paremmin ottaa huomioon kierto talouteen liittyvät tuotteet ja sitten tarvittaisiin EU-direktiivi aiheena Circular Design eli kiertosuunnittelu. Ja ehkä minä voin puhua hiukan, hiukan hitaamminkin, kun tässä on vasta viisi minuuttia mennyt. Kun ajatellaan markkinaa, potentiaalia ja mahdollisuuksia, tätä voitaisiin pk-yritysten kohdalla laajentaa puhumalla totta, muistuttamalla sitä, että ulkoiset kustannukset voidaan internalisoida esimerkiksi päästökaupan kautta tai hiilidioksidiverojen kautta. Juuri verotustoimilla voidaan kyllä ohjailla toimintaa verottamalla työtä kevyemmin ja niin edelleen. Tietenkin myös sitten nämä kuluttajien kannustimet, eli arvonlisäverojen ohjailu kohti kierto talouden hyödyttämistä. Ja Euroopan unionissa asetamme kyllä hyvin, meidän tulee asettaa hyvin kunnianhimoisia tavoitteita, sitovia tavoitteita energiatehokkuuden suhteen, uusiutuvien energianlähteiden suhteen, energiasäästöjen suhteen, eli resurssitehokkuustavoite 30 prosenttia vuoteen 2030 saakka on meidän vaatimuksemme. Sitten julkiset hankinnat, mm, niissä tulisi ottaa huomioon kestävyys sekä vihreät tuotteet ihan sitovalla tavalla konkreettisesti. Tiedämme, että esimerkiksi reilu IT, kyllä, tällaista on, on esimerkiksi olemassa reilun kaupan tietokonehiiri mutta eihän se ole kilpailukykyinen hinnan suhteen ja näin ollen se jää aina julkisten hankintojen ulkopuolelle. Joten kyllä tällaisia vihreitä tuotteita tulisi tukea. Sitten toinen suositus kokonaisuutemme liittyen parhaisiin käytänteisiin. Tässä molemmat aiemmat puhujat ovat jo antaneet erinomaisia esimerkkejä. Ja kyllä tässä voidaan pohtia myös EU-lainsäädäntöaloitetta – liittyen raportointivelvollisuuteen, joka on siis muuta kuin rahoitusalaan liittyvää ja ylipäätään Euroopan unionin toimi elinten toiminta ja tällainen yhteisen hyvän talous ja sen periaatteet. Sitten vielä tuo CK, eli yritysten välinen yhteistyö, eli voitaisiin kertoa hyvistä ideoista myös muille yrityksille. Tällainen tietojen vaihto olisi kyllä tärkeää ja yhteistyön vahvistaminen ylipäätään esimerkiksi raja-alueilla, alueellinen yhteistyö, mm, siitä tulisi tehdä entistä helpompaa. Ja olemme UEA-PMN kanssa täysin samaa mieltä, kun on todettu, että mm, PK-yritysten on hyvin vaikea saada tietoa tukimahdollisuuksista. Tämä on aivan liian hankalaa ja mm, PK-yritysten ei ole mahdollista edes saada kokonaiskuvaa näistä mahdollisuuksista. Sitten kolmas suosituksemme, kestävä kauppa. Mitäpä sen suhteen voitaisiin tehdä? miten se sopii tähän vihreän toimintasuunnitelmaan, kun ajatellaan Euroopan johtavaa roolia. Me pyrimme vihreisiin prosesseihin ja teknologioihin näiden käyttöönottoon. TTIP ja SETA-neuvotteluissa tulisi ehdottomasti panostaa kestävään kauppaan ja sen uusimpiin standardeihin. Näin ei kuitenkaan ole tehty. Ja näinpä kestävät standardit ja alueelliset markkinat tulevat heikkenemään, joten me vaatisimme kyllä keskeyttämään nämä neuvottelut kunnes tai siihen asti, että nämä asiat otetaan huomioon. Kun sitten ajatellaan vielä Kosmea tai Horisontti 2020, ja näiden antamaa tukea PK-yritysten vihreille innovaatioille, niin todellinen haastehan olisi se, että meillä ei ole vielä integroituja eurooppalaisia markkinoita, aidosti vihreitä markkinoita. Sitten vielä äh, opetus ja koulutus, siis äh, huomisen hän ovat tällä hetkellä kouluissa, yliopistoissa, vielä koulun penkillä. Ja olemme kyllä UEAPMn kanssa täysin samaa mieltä sen esittämästä kritiikistä, eli vihreitä, vihreitä taitoja ei opeteta ollenkaan kylliksi vielä tässä vaiheessa. Sitten pari loppusanaa, johtopäätöstä meiltä, miten voitaisiin vihreän toimintasuunnitelman vaikutuksia vahvistaa entisestään me haluaisimme liittää siihen vahvan kiertotaloustoimintasuunnitelman, koska tätä kautta näiden yhteispelillä saadaan mahdollisuus muuttaa talouttamme menestyksekkäästi kestävällä tavalla. Ja näin todella vihreä toimintasuunnitelma voi vahvistua kymmenkertaiseksi kiertotalouden kautta siis. Ja miksi kiertotalous tässä on oikea lähestymistapa. No, suuret yritykset eivät sitä vielä ole ymmärtäneet ja meidän jäsenyrityksemme osoittavat, että tällä alalla voi olla erittäin menestyksekäs ja näin äh, voidaan kehittää myös yhteispeliä pk-yritysten ja suurten yritysten välille. Sitten vielä lopuksi muutama vielä vastausta odottava kysymys. Esimerkiksi Horisontti 2020 Äh, hankevalinta. Voiko tämä todella kestää kahdeksan kuukautta? Tämä on aivan, aivan liian pitkä aika. Voitaisiinko sitä äh, lyhentää vaikkapa kuuteen viikkoon, jos on tarkoitus tukea 400 startup-yritystä vuodessa, niin äh, mitenkä tähän tavoitteeseen on päästy. Sitten European Enterprise Promotion Award, palkinto, eli mahdollisesti kertoloutta varten voitaisiin vielä kehittää oma palkintonsa. Ja tärkeää on tietenkin se, että kun puhutaan vihreästä toimintasuunnitelmasta, niin mikä on vihreää, mikä on vih- aidosti vihreää ja mikä on viherpesua? Tämä on tärkeä kysymys. Kiitos. Doctor. Kiitokset, tohtori Reuter, tästä esityksestänne. Erittäin mielenkiintoinen Eli tällainen ä, äh, yhteisfoorumi vihreille PK-yrityksille Saksassa ja ä, äh, Euroopan laajuisesti. Kiinnostavaa kuulla, miten tämä voi toimia Euroopan laajuisesti. Sitten seuraava puhuja, Vimme äh, Michels, joka on Provironin kemian alan tuotantoyhtiön edustaja. Olette keskittyneet erityisiin kemikaaleihin. Äh, herra Misio on Antwerpenin yliopiston kasvattaja ja hänellä on myös koko joukko johtokuntatehtäviä. Ja näistä tärkein tietääkseni Kemian teollisuuden äh, liiton äh, PK-yritysalan johtaminen. Ja herra Michels esittelee meille nyt sen, miten voi siirtyä kemian alan tuotannosta kohti toimivia ratkaisuja. Olkaa hyvä. Good afternoon. Hyvää iltapäivää. Nimeni on Wim, Wim Michels. Oh, me vähän nopeasti eteenpäin nyt tämä kalvo. Niin, tämä meni liian nopeasti taas. Niin. Minun isäni 77 perusti Proviron yrityksen. Ei hän ollut mitään myydä teille, vaan kanssa kuitenkaan, mutta kerro vaan teille, mitä teemme, ja sitten annan vähän ohjeita teille, ja ainakin uskomme, että voimme antaa teille tiettyjä ohjeita näistä asioista. Me olemme tästä kemiallisten aineiden pienen alalla muovituotteissa. Ja kuitenkin meidän, meidän tuotantomme on 40 miljoonaa euroa ja 100 miljoonaa liikevaihtoa. Ja me toimimme maailmanlaajuisesti salassa maassa. Meillä on 500 asiakasta. Meillä on Belgiassa ja Kiinassa myöskin tehtaita. Ja miten me myymme tuottaja, me käyttämme. Me olemme aikaisemmin klassinen kemian tuottaja. Me toimimme bensoni, kloraaria ja muita. Ja kukaan ei halunnut ostaa sitä, mutta on myydä sitä joka tapauksessa sitä huolimatta. Joten me 2008 me päätimme, että muutamme yritystämme ei ole mitään järkeä kilpailla kiinalaisten ja intialaisten kanssa klassisten kemiallisten aineiden osalta tässä länsi eurooppalaisena yrityksenä, koska me ollaan liian kalliita heihin verrattuina. Joten me päätimme, että me kehitämme tuotamme ja tuotamme samalla myöskin ja katsomme globaaleja markkinoita ja pyrimme löytämään toimivia ratkaisuja näille pienille markkinoille. Ja aloitamme uusituista materiaaleista. Ainakin se pitää olla kestävä näkökulma niissä – ja kun Katrina kysyy minulta, että onko todellakin kestäviä tuotteita, niin kyllä meistä ajatellaan, että tietty kestää kulma niissä ainakin on. Totta kai aina kaikkea voidaan parantaa loppujen lopuksi. Joten keskitymme enemmän juuri niihin markkinoihin enemmänkään. Ja me katsomme sitten rehutuotteita ja uusiutuvia muovituotteita. Ja sitten myös käytimme tästä jäänpoistoainetta tuotamme lentokoneille ja lentokentille. Ja me keksiä myöskin tällaisen lisäainepaketin niin näiden kiintoratojen jään poistamiseen. Siinä, on vähän, siinä ei ole näitä myrkyllisiä lisäaineita mukana. Eikä meidän mielestä on kaikkein ympäristöystävällisin tuote maailmassa. Ja mikro tuotteiden, aloitamme 2006, sitten mikrolevien tuottamisen. Ja kolmen kuukauden viikon jälkeen totesimme, että tehnyt jälkeen näistä energiaa, ainakaan nyt seuraavan vuosikymmenen aikana, mutta ehkä myöhemmin sitten tästä kannattaa tehdä energiatuotteita. Joten mikrolevää myydään myös maatalouteen tällä hetkellä. Me käytämme myöskin teidän politiikkaan. REACH on hyvä väline meille, ja siinä on tiettyjä perinteisiä kasvinsuojeluaineita mukana REACHissa – ja käytämme tätä hyväksymme, että voimme vaikka, vaikka pehmittimien valmistamisessa, vaikka tässä täällä lasten tarhassa, joka tässä on tämä lattia, on jotenkin vihreä, se on kiva myöskin kuvan kannalta, mutta periaatteessa siinä on myöskin pehmittimiä, mutta se on silti mukava lattia. Ja samanaikaisesti voidaan vaikka syödä siltä. Ja pienet lapset voivat jopa nuolla lattia ja se on turvallinen. Me olemme kehittäneet myöskin PLA-pehmittämiä, joka on tällainen polilaktinen happo. Ja se on suurin uusiutuva muovituote maailmassa. Tämä on suuri saavutus pk-yrityksiltä. Ja tähän juuri, juuri pk-yritykset voivat tuoda tällaisia tuotteita. Ja Alamme aloittaa myöskin rehutuotteiden lisäaineiden kehittämisen. Ja ehkä tiedättekin, rehuteollisuus käyttää paljon antibiootteja. Ja varmaankin tiedätte myös, että me antibiootti voi aiheuttaa sitten antibioottiresistenssin liikakäytön takia. Joten me luonneet tässä luonnollisen, luonnos, luonnontopohjaisen tuotekirjon, joiden avulla eläimet pysyvät terveinä ilman, että käyttäen ennakoivasti antibiootteja. Niin ilmeisesti tietokoneet ei halua tietää, mitkä ovat yksi, yksi ja kaksi tässä, menevät sekaisin. No tätä me teemme siis. Ja mitä nämä tuotot auttaa sitten pk-yrityksiä? No yleisesti ottaen tarvitsemme tietenkin sitten lainsäädännön varmuutta tietyn aikaa. Ja oikeastaan ainoa pyyntöni teille nyt täällä. Meillä on edelleenkin biodiiselilaitos. Tietäen, että sillä politiikalla, jonka olette tehneet ja jota muutitte myöhemmin, monet yritykset Euroopassa menevät konkurssiin, mutta minä olen edelleenkin täällä että me olemme vähän onnekkaita, mutta menetimme yli 10 miljoonaa euroa. Ja on vähän kuvaa tässä, että me käytämme tutkimuksen ja kehitykseen kolme miljoonaa, joten tämän kolmen vuoden tutkimuksen ja kehityksen budjetti, joka menetti tossa, menettiin siinä. Ja tarvitaan kestävää lainsäädäntökehystä. Tietenkin että seitsemän vuotta on pitkä aika, mutta tarvitsemme yrityksenä vähintään seitsemän vuoden aika suunnitelmat jos haluamme todellakin toimia voitollisesti, me tarvitsemme vakaan lainsäädäntöperustan 10, 15, jopa parhaimmassa tapauksessa 20 vuotta. Tiedän, että tämä kuulostaa odota teiltä, teille, mutta tämä on yritykselle juuri tuottavuutta, jos voimme suunnitella. Jotenkin tärkeää katsoa, missä, missä on taakka ja missä ovat kynnykset, miten nämä tehdään. pitää antaa myöskin selkeää ja, ja perusteltua ohjausta. Aikaisemmin totesin, että älkää mitään suuntaviivaa, kyllä markkinat hoitavat itsensä. Ja kuulin rehulisainin osalta, mitä sun aikaisemmin, että markkinat eivät muutu itsestään, vaan teidän pitää määritellä tai kieltää antibioottien käyttö rehuissa. Muuten tämä tilanne ei muutu voimme todistaa, että meidän tuotteet ovat parempia, voimme todistaa, että se on hyödyllistä maataloustuottajalla, mutta silti tilanne ei muutu. Eli lainsäädännöstä tukea tarvitaan. Joten miettikää ja kuulkaa osapuolia, mutta sitten kun teette päätöksen, miettikää, että voimme, että voimme tuoda markkinoille tuotteen useammaksi vuodeksi. Tämä on se perusta, jonka, ainoa perusta, jonka tarvitsemme. Ja olkaa varmoja, teillä on selkeää ohjausta, ei liian monimutkaista. Vaikka jarrun esteet, että autoissa on jarrun estettä, se, sehän käyttää juuri auton neljän jarrun jarruttamiseen. Voimme kierrättää tätä ja tehdä laatuista tuotetta markkinoille, jonka tehokkuus on 98 prosenttia. Joten minun kannaltani, jos te takaatte, että huomesta lähtien kaikkien jarrunesteiden pitää on 98 prosenttia kierrätystuotteita kiertotalon osalta huomesta lähtien. Mutta oikeastaan me teemme tätä vuodesta 2006 lähtien. Me olemme jo 30 vuotta tehneet jo kiertotaloutta. Teen yksinkertaisia esimerkkejä. Eikä kieltäkää ekomyrkylliset ainesosat tietyissä tuotteissa, jos se on mahdollista. Me olemme kuulleet monista esimerkkeistä täällä näin pk-yritysten osalta, mutta tarvitsemme selkeää politiikkaa ja tämä pitää kestää pidemmän aikaa. Kuten totesin jo pehmittömät, tämä muutos on tapahtumassa jo. Kiitokset tästä ja käytämme tätä politiikkaa myöskin kehityksessämme hyväksemme. Tiedä, että tämä on nyt yleistä, eikä niinkään vihreästä kehityksestä, mutta taat, tatkaa se, että on yhtenäiset toiminnan mahdollisuudet kaikille, ei pelkästään lainsäädännön osalta, vaan myös sillä, siinä mielessä, että taataan se, että kaikki noudattavat sääntöjä, että lain valvonta on myöskin olemassa mukana. Se vaihtelee maiden välillä, myöskin Belgiassa ja Belgian alueiden välillä. Ja uskon, että tilanne on varmaan suurimmassa osa Euroopan maita samanlainen. Ja meillä tämä meidän PLA-tuotteemme, jota se voidaan vaikka tehdä vaikka tällaisia hajoavia muovikasseja, niin tämä sääntely on hyvin erilaista ympäri Eurooppaa eri maissa, jopa alueidenkin välillä on eroja lainsäädännössä. Ja tämä on tietenkin meille vaikeaa ja erityisesti pk-yrityksenä on vaikea sopeutua tilanteeseen kunkin alueen osalta. Kuulin tämän kemian alajärjestöltä, että kaikenlaiset merkinnät ja kaikki sääntely tietyissä maissa tietyille tuotteille ovat valtavia, joten tarvitaan vielä paljon työtä tämän poistamiseksi. Tukekaa teidän vihreää toimintasuunnitelmaamme ennakoivasti. Kun luen teidän verkkosivujanne ja kun sain, pyydän tänne vähän aikaa sitten tulla puhumaan, niin, niin ehdin lukemaan sitä, mutta teidän verkkosivujen lukeminen ei mikään pekoyrityksen johtajan prioriteetti. Emme yksinkertaisesti tee sitä. Eli lähestykää meitä. Avo, tukekaa tällaista avointa klusterointia – ryppäiden muodostamista eri pk-yritysten osalta. Ja tehkää sitä avoimesti, jotta ideat voivat kasvaa ihan normaalisti, luonnollisesti, mutta tehkää sitä ennakoivasti. Emme tule teidän puheillenne. Ja lopuksi, ja olkaa mahdollisimman suoria ja käytännönläheisiä. Luin tämän kesäkuun mietinnön Lukekaa se uudestaan. Lukekaa se vaikka pk-yritysjohtajan silmin. Siellä ei ole mitään viittausta, sellaista mitä voisimme suoraan käyttää. Ei mitään neuvoja meille. Se on sitä yleistä puhetta ja jorinaa. Minä ehdin lukemaan sen läpi, mutta pk-yritykset eivät voi tehdä mitään sen avulla. Kun te, teette tällaisia ehdotuksia, niin lukekaa nämä ehdotukset he, meidän silmillämme läpi. Ja miettikää, mitä me, miet, mitä me ajattelemme. Se on hyvin yksinkertaista. Me mietimme sitä, että miten tämä puitteisto voisi paremmin vihreyttää minun liiketoimintaani. Sitä me mietimme koko ajan. Miten voimme tehdä tämän? Siinä kaikki. Ja viimeinen neuvo vielä. Menkää suoraan meidän puhelimme. Kun näen, että täällä on paljon jakeluvaiheita yrityksissä, voidaan mennä internetistä suoraan loppukäyttäjälle. Nyt voidaan nämä kaikki välikädet jättää pois. Varmaan teilläkin on mahdollisuus tähän. Täällä on liikaa välikäsiä, liikaa asiantuntijoita Brysselissä. Minä asun tässä lähellä ja tiedän, että täällä on liikaa loppareita. Täällä on paljon eh, kaupan järjestöjä. Mutta menkää suoraan. Menkää suoraan kohderyhmän puheelle. Kiitos. Tässä oli selkeä vetoomus meille kaikille. Kuuntelimme teitä. Nyt on sitten aika esittää kysymyksiä. Ensimmäisenä kollega De Bakker, Olkaa hyvä. No kiitos puheenjohtaja. Kaksi kysymystä. Ensimmäinenkin puhuja, jota muuten kiitän äh, niin kuin toistakin hyvin selkeästä esityksestä. Ähm, niin, me olemme lainsäätäjiä, politiikan tekijöitä, Jälkimmäinen puhuja vetosi hyvin avoimesti äh, vakaiden äh, sääntelykehysten puolesta. Useimmissa tapauksissa toimimme viiden seitsemän vuoden sykleissä vähintäänkin, mutta kysyisin, että mitä äh, kannustimia voimme antaa parantaaksemme kiertotalouden tilannetta. Puhutaan energiasäästöstä toki sekä kustannusten leikkaamisesta, jos yritykset näin toimivat, mutta tämä ei vaikuta riittävältä. Yritykset eivät tätä näköjään oikein itsekään ymmärrä, joten minkälaisia muita kuin taloudellisia tai rahallisia kannustimia me voisimme tarjota saadaksemme aikaan muutoksen? Sitten jälkimmäinen puhuja Äh, ehkäpä voimme häipyä täältä, äh, kun viiteen vuoteen ette halua minkäännäköistä muutosta, uutta lainsäädäntöä, mutta kaksi kysymystä kuitenkin. Ensinnäkin äh, vietän paljon aikaa käydäkseni yrityksissä ilman mitään välikäsiä. Haluan nähdä, miten yrityksissä toimitaan ja näin, että te olette aktiivinen myös monissa eri yhteisöissä. Eikö teidän kannattaisi lopata meitä ja mm, pyrkiä myymään aktiivisesti ajatuksianne? Äh, teettekö tarpeeksi sen puolesta, että yritysjohtajille kerrotaan siitä, mitä on jo tarjolla ja mitä mahdollisuuksia jo on? Toiseksi mielestäni on hyvin tärkeää ja mm, monet huomionne ovat hyvin lähellä sydäntäni, mutta kun ajatellaan lainsäädäntö Eh, kehyksen muuttamista mahdollisimman lyhyesti. Mikä olisi teidän mielestänne helpoin eh, muutos, jotta tätä kiertotaloutta saataisiin tuettua? Kiitos. Kiitoksia sitten Rova Költön Darling. Kiitos puheenjohtaja. Olen pahoillani, etten kuullut näitä kahta ensimmäistä esitystä, mutta kiitän äärimmäisen selkeistä puheenvuoroista, esityksistä jotka vahvistivat todella sitä käsitystä, että tarvitaan hyvää sääntelyä, mutta kyllä sääntelyä tarvitaan uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämisen tueksi. Ei tämä aina ole kielteistä. Kyllä näin voidaan myös tukea innovaatioita. Se on tärkeä läksy meidänkin kuulla täällä Euroopan parlamentissa. Oikeudellinen varmuus, olen täysin samaa mieltä, ymmärrän tämän oikein hyvin. Olisi mielenkiintoista kuulla pidemmän aikavälin agendasta, jos mennään äh, kauemmas kuin äh, seitsemän vuoden päähän esimerkiksi äh, toimintasuunnitelma aina vuoteen 2050 saakka energiapolitiikan alalla ja muuten. Olisi kiinnostavaa kuulla teidän ajatuksistanne. Mutta kaksi ihan tarkkaa kysymystä. Ensimmäisessä esityksessä tohtori Reuter puhui kestävästä kauppapolitiikasta, TTIPistä ja SETAsta. Kun nyt tehdään, tai jos voitaisiin tehdä globaali sopimus vihreiden tuotteiden ja palvelujen alalla, niin olisiko PK-yrityksillä kylliksi mm, tietoa siitä, mistä EU ja 13 muuta kumppania VTOn puitteissa tällä hetkellä neuvottelevat. Ja jos ei, niin varmaan meidän tulisi sitten koordinoida paremmin tämäkin ulottuvuus. Ja toinen kysymykseni liittyy hiukan tuohon herra De Bakkerin, edustaja De Bakkerin kysymykseen. Ymmärtääkseni haluatte, että lainsäädäntö on yksinkertaista, selkeää, pysyvää, vakaata. Mutta ei tässä juurikaan uutta sääntelyä vaadittu. Kun ajatellaan kiertotaloutta, mitkä ovat ne merkittävimmät puutteet, joita Euroopan tasolla tulisi korjata, jotta saataisiin innovatiivista, kestävää teollisuutta tuettua? Kiitos. Kiitoksia teille. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, mutta ehkäpä pari kysymystä minulta itseltäni, oikeastaan tohtori Reuterille erityisesti. Kun ajatellaan Euroopan eri alueita, No ei 28 jäsenvaltiota, se olisi liian monimutkaista, mutta yleisesti ottaen, kun olette vastuussa Saksan kestävästä eh, yritysfoorumista, mutta myös koko Euroopasta, niin eh, mihinkä suuntaan tässä nyt pitäisi mennä? Ja sitten toinen kysymys eh, toiselle puhujallemme, Vimme Michelsille. Pitkän aikavälin oikeudellinen varmuus oli teille äärimmäisen tärkeä. Millä aloilla tätä vakautta tarvitaan ja kuinka pitkäksi aikaa? Jos ajatellaan uutta kehitystä, tieteen uutta kehitystä, tilannetta maailmanlaajuisesti, uusia uhkia, uutta teknologiaa. Voi hyvä tavaton sentään. On hyvin vaikea sanoa, että Euroopan unionin tasolla pitäisi luvata 20 vuoden kausi, jolloin lainsäädäntöön ei tule mitään muutoksia. Tämä on kyllä hyvin vaikeaa, eli voisitteko mm, tätä nyt vielä meille hiukan avata tätä teidän ajatustanne? Ja nyt voitte vastata sekä esittää loppuhuomionne. No kiitos, minä aloitan näistä loppuhuomioista. Herra Debakker, Sitovat tavoitteet, sääntely ovat mielestämme hyvä asia ja näistä pioneeriyrityksistä me tiedämme myös sen, että yrityksetkin pitävät sääntelyä hyvänä asiana. Sehän on tässä kyllä vahvistettu. Eli kun ajatellaan klassisia vaatimuksia siitä, että sääntelyä ei haluta, niin me emme ole ollenkaan tätä mieltä. Tietenkin sääntelyllä on tässä hyvinkin merkittävä roolinsa. Ja tämä Eh, ehdotus siitä, että 90 prosenttia jarrunesteistä tulisi tulla eh, kierrätetystä materiaalista, niin hyvä, niin tämä on hyvin konkreettinen ehdotus, jossa kerran mahdollista on. Eh, kun on helposti saavutettavia ehdotuksia, mm, vaikkapa pk-yritysten tukemista, ajatellen nyt muuta kuin rahoitukseen liittyvää raportointia, mm, sitten yrityksen prosesseja katsotaan ihan uudella tavalla myös kestävyyden kannalta. Emme me halua pelkkää rahoitusraportointia, vaan tulisi katsoa myös sitä, miten lopputuotteesta voidaan saada kestävämpi kaikin tavoin. Ja sitten ylipäätään tukeminen. No suosituksessamme on koko joukko konkretiaa joka on toteuttamiskelpoista. Voimme myös vahvistaa, että tähänastiset toimet eh, PK-yritysten vihreän toimintasuunnitelman kautta eivät ihan ole saavuttaneet PK-yrityksiä ja mielestäni oli erittäin hyvä nyt kuulla näin selkeästi ja selvästi, että ei tämä nyt johdu vain siitä, että yrittäjillä ei olisi aikaa, vaan todella myös siitä, että kyse on hyvin monimutkaisista asioista, jotka PK-yritysten on hyvin vaikea saavuttaa. Siis ei tämä ole ollenkaan mikään sivuseikka, mutta kyllä tässä ajatuksia tarvittaisiin siitä, että miten tämä saataisiin paremmin toimimaan, ja me olemme toki valmiit tukemaan teitä. Rokeuten Darling, sanoinkin jo, että me suhtaudumme myönteisesti sääntelyyn, ja jos kysytte, kun kysytte, minkälainen rooli PK yrityksillä voisi olla kauppa sopimusneuvotteluissa, niin on aivan ilmeisesti niin, että esimerkiksi meidän mielestämme ei se riitä, että eh, kaikki on hyvin, jos nyt eh, esimerkiksi kaupan alan edustajia kuullaan eh, SETAn ja TTIPin perusongelma on se, että tämä työ ei enää pohjaudu tällaiseen positiiviseen listaan, vaan negatiiviseen. Ja tämä aiheuttaa pk-yrityksille suurta epävarmuutta sen suhteen, mitkä alat katetaan, mitä ei. Samoin sitten äh, tämä kestävyysluku TTIP-neuvotteluissa, mm, eivät tässä nyt juhlapuheet auta. Kun katsotaan tätä tarkemmin, niin esimerkiksi tietyt torjunta-aineiden raja-arvot neuvotteluissa – niitä on jo laskettu Yhdysvaltain pyydöstä ja Codex Alimentariuksessa halutaan meidän elintarvike turvaamme heikentää. Herra Busek, kysyitte yksittäisten valtioiden tilanteesta. On toki niin, että myös meidän jäsen yrityksissämme on erilaisia painopisteitä. Jotkut panostavat kovasti kiertotalouteen, Suuriakin yrityksiä on mukana, jotka kovasti ponnistelevat asian edistämiseksi. Ja sitten on muitakin ajatuksia, kuten esimerkiksi mm, se, että suuret yritykset ja pk-yritykset luotaessa lisäarvoa tässä ketjussa liitetään toisiinsa. Esimerkiksi Espanjassa – katsotaan, miten äh, vihreitä startup-yrityksiä voitaisiin tukea ja ecopreneur.eu on nyt juuri tarjonnut suuntaviivoja sille, äh, mitä politiikkakin voisi tehdä. Kiitoksia. Kiitokset ja nyt pyytäisin äh, herran Wim Michelsia vastaamaan ja esittämään loppupuheenvuoronsa. Olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia se edustaja De kysymykseen, tämä ensimmäinen kysymys. Miksi eivät nämä kaikki järjestöt sitten auta myymään näitä projekteja, jotka ovat jo olemassa, jotka ovat jo olemassa? Olen ihan samaa mieltä. He tekevät sitä jo osittain, mutta he voisivat tietenkin parantaa tätä ja lisätä enemmän energiaa tähän toimintaan. Kaikki Kaikkialaiset järjestöt. Ja onko tässä jotain helppoja helmiä poimittavaksi? No, kiitos tästä kysymyksestä. No, voin toistaa sen jälleen kerran, mitä toisin aiemmin eläinten rehusta. Täällä on olemassa jo puitteisto komissiolta tähän liittyen, että, että kielletään antibioottien käyttö eläinrehussa. Tämä on olemassa jo. Joten nyt vaan katsokaa, että jäsenvaltiota panevat sen myöskin kansalliseen lainsäädäntöönsä ja että se toimii eikä painostakaa jäsenvaltioita muuttamaan tämä. Ainoa maa, joka on täytäntöön painot on, on Alankomaat. Joten meidän pitää edetä nopeammin. Tämä on globaali terveysongelma, joka on tunnustettu Euroopassa, USAssa ja kaikkialla Aasiassa. Joten meillä on tässä kylläkin ongelma käsissämme ja tähän on olemassa ratkaisuja. Suurimmat PK-yritykset Italiassa ja yksi Ruotsissa ja yksi Belgiassa voi tarjota näitä ratkaisuja. Että mitä odotamme tässä oikeastaan? Kerton Darling sitten pidemmän aikavälin suunnittelu jatkuvasti sen, meinä haluaisin. Jos joku puitteisto 2050 saakka, se olisi loistavaa. Se on paras asia, mitä voidaan tarjota yrityksille – jos vaikka täyttää että askel askeleelta lisättäisiin tätä kiertotalouden osalta. Tietyissä talouden aloilla, tietyillä talouden aloilla pitää olla taas nollasta, vaikka viidestä prosentista lisäystä per vuosi kierrätysmateriaalin osalta. Tämä on ta- yrityksille tietenkin helppoa, kun tiedämme, mikä on haaste – ja voimme tutkimuksen ja kehityksen kautta katsoa, mitkä nämä ovat. Ja kun me löytäneet sitten ratkaisun tähän tiedämme, että täällä on myöskin liiketoimintaa tarjolla. Suurin riski on se, se on mitä tapahtuu juuri biodiiselien tai biopolttoaineen osalta tai, tai elektrovoltaiksen osalta, että yritykset investoivat tähän ja sitten se leikataan se toiminta ja sitten palaamme takaisin alkuun. Biodieselin osalta tämä on toki voin todeta, kertoa teille, että Euroopan teollisuus investoi uusiin laitteisiin ja sitten eh, pari vuoden päästä myymme romuraudan hintaan tämän Etelä-Amerikkaan ja kaakkois aasiaan nämä laitteet. tällaista tapahtuu. Joten tämä on kummallista politiikkaa. Joten olen ihan samaa mieltä. Pidemmän ajan politiikkaa sillä, että lisätään pikkuhiljaa sitomuksia, että käytetään enemmän kierrätysmateriaalia. Ja Länsi-Euroopassa meillä on tämä kaikki tietotaito. Me olemme vahvoja, jos katsotaan globaalitilannetta, koko maailmaa. Me olemme tutkimuksen ja kehityksen osalta todellakin ihan huippuluokkaa. Sitten puheenjohtajan kysymykset. Herra Puse, kiitos näistä. Lainsäädännön vakaus, kuinka pitkäksi aikaa? Tämä on hyvä kysymys, koska maailma muuttuu joka päivä. Miksi me haluamme sitten vakaata lainsäädäntöä? Ja uskon edelleenkin, että tarvitsemme pitkällä aikavälillä vakaata lainsäädäntöä, mutta se tarkoittaa sitä, että lainsäädäntö voi olla pelkästään vain filosofista luonteelta. Se ei voi olla mikään yksityiskohtaista jos on yksityiskohtaista säännöstöä, niin jo sinä päivänä, kun se kirjoittaa ja julkaistaan, niin se on jo vanhentunutta. Jos todetaan vaikka, että pitää lisätä koko elinkierron analyysiä. No tämä on ikään kuin hyvä. Se on totta, kyllä. Sitä voidaan aina parantaa. Yritykset aina voidaan parantaa tätä kokonaisanalyysiä. Ja ainakin voidaan, aina voidaan lisätä kierrätys materiaalin osuutta. Ja se on aina monta vuotta voimassa tällainen määräys. Ja esimerkki, tämä esimerkki tästä kierrätyksen läpimenosta, me olemme tehneet tästä 30 vuotta. Ja tämä on sekä hyvä esimerkki Euroopalle, että tämä jarruneista kerätään Saksassa, Tanskassa, Espanjassa, ja sitten kierretään noin 98 prosenttisesti Belgiassa ja sitten se myydään taas UKssa toisen yrityksen kautta jo, jo 30 vuoden ajan. No, tässä on kolme tai vähän useampi pk-yritystä mukana kumppanuustoiminnassa. Tämä on toden eurooppalainen esimerkki, kuinka olemme tehneet tätä kiertotaloutta jo vuosikausia. Kiitos. Kiitos oikein paljon tästä, näistä erittäin jännittävistä esityksistä. Kiitos teille kaikille. Tässä lopuksi toteaisin, että aivan oikein mainitsitte biopolttoaineet, mutta 10-15 vuotta sittenhän koko Euroopassa siirryttiin kohti biopolttoaineita ja itse asiassa rangaistiin niitä, jotka eivät tähän suuntaan halunneet kulkea. Ja sitten yhtäkkiä, ehkäpä hiukan liian myöhään, havaitsimme, että etanolin tuotannossa käytettiin 85 prosenttisesti fossiilisia polttoaineita, joten ei minkäännäköistä uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Ja nyt sitten eh, tässä perutetaan taaksepäin jatkuvasti, koska tiede edistyy, eh, uhat eh, etenevät, tulee uusia löydöksiä. Ja tämä merkitsee sitä, että välillä saadaan hiukan ristiriitaisiakin viestejä. Me poliitikot pyrimme olemaan vastuullisia ja pyrimme tekemään pitkän aikavälin päätöksiä pitkän aikavälin ratkaisuiksi, mutta joskus tämä ei aina onnistu, koska tiede saattaa tuoda eteemme aivan uusia ajatuksia ja uutta tietoa. Näin ollen välillä saattaa syntyä ongelmia, mutta ymmärrämme teidän kaikkien kannat ja kommentit. Kiitos vielä kerran kaikille neljälle vierallemme. Näin lopuksi vielä komissiosta, Rova Fernanda kasvupääosastolta. Ehkäpä muutama minuutti teille. Sorry. Nice, okay. No niin, nyt se toimii. Kiitos puheenjohtaja. Olen tässä yhdessä Peter Saaren kanssa, joka on ympäristöpääosaston edustaja. Haluan kiittää kaikkia puhujia heidän esityksistään, jotka olivat todella inspiroivia. Samalla voimme Äh, vakuuttaa teille, että me todella olemme kirjanneet ylös huomionne ja viestinne. Ja muistuttaisin kaikkia teitä siitä, että vihreä toimintasuunnitelma hyväksyttiin äh, PK-yritysten Small Business Actin äh, jälkeen niin, että voitaisiin äh, politiikassakin entistä paremmin ottaa huomioon PK-yritysten äh, erityispiirteet, erityistarpeet. Ähm, ne eivät saa aina tietoa, mutta niiden on saatava tämä tieto ja niiden on välillä saatava myös äh, tukea, ilmaista apua ihan yrityksessä. Ähm, itse asiassa Eurobarometritutkimuksessa, joka ähm, piakkoin julkaistaan PK-yritysten vihreästä toiminnasta. Voin kertoa, että PK-yritykset ovat lisänneet äh, tätä työtä ja äh, tarvitsevat todella tukea. Mitä vihreisiin taitoihin tulee, totesitte, että tämä katetaan vain osittain. Samalla kuitenkin vihreä työllisyystiedonanto hyväksyttiin osana kiertotalouspakettia heinäkuussa 2014 ja tuo ähm, itse asiassa kattaa äh, nämä äh, vihreät taidot äh, paremmin. EU tarvitsee yrittäjiä ja tämä on itse asiassa kaikkein tärkein asia tällä hetkellä koulutus, oppiminen ovat aivan avainasioita ja voin vakuuttaa teille, että komissio tarkastelee vihreitä taitoja vihreän yrittäjyyden rinnalla. Myös vihreät julkiset hankinnat ovat pöydällä ja tulee olemaan osa kiertotalouspakettia. Mitä tulee viestiinne siitä, että meidän tulisi pyrkiä saavuttamaan yritykset. Tähän komissio todella pyrkiikin ja tämä on syy sille, että me itse asiassa olemme varsin riippuvaisia verkostoista, kuten teidän verkostonne, jotta saavuttaisimme yritykset. Yritysverkostot ovat merkittäviä kumppaneitamme ylipäätään nämä eurooppalaiset pk-yritysten verkostot. Ja pyytäisin teitä ehkä tarkistelemaan tulevia, äh, tulevaa äm, hakuamme liittyen äh, kaikkeen siihen tietotaitoon, jota Euroopan unionissa on, jotta saadaan toteutettua se, että PK-yritykset saavat tukea resurssitehokkuudessa ja tulevat tehokkaammiksi. Kiitoksia. Kuten näette, Olemme täysin aikataulussa, joten nyt päätämme tämän kuulemistilaisuuden ja vakuutamme erityisesti vieraillemme, puhujillemme, että EUn teollisuus ja yritykset ovat aina ITRE-valiokunnan esityslistalla. Me palaamme yhdessä komission kanssa tähänkin asiaan. Me olemme hyvin sitoutuneet sen ajamiseen. Oli hyvin mielenkiintoista käydä tätä keskustelua kanssanne ja yritämme todella toteuttaa. Otamme hyvin vakavasti sen, mitä sanoitte. Ja pyrimme eh, ehkäpä sitten vuoteen 2050 mennessä saamaan hyvin paljon aikaa, En tiedä, onko kuka meistä enää 2050 Euroopan parlamentin jäsen. No, mahdollistahan se toki on. Ehkäpä jotkut meistä ovatkin, saattaisivat olla 35 vuoden kuluttua vielä täällä. Saapa nähdä. Kiitos vielä kerran. Um, dear colleagues, ladies and gentlemen. Parhaat kollegat, hyvät naiset ja herrat, siirrytäänpä nyt sitten esityslistan kohtaan viisi. Suositukset Euroopan komissiolle palvelukauppasopimusta TISA koskeviin neuvotteluihin. Kiitos oikein paljon. Me siirrymme tässä jo seuraavaan kohtaan. TISA. TISA-sopimus. Mehän keskustelimme lausunnosta Intan omaloitteiseen mietintöön. Palvelukauppasopimus, TISA, niin kuin sanoin. Keskustelimme Äh, niin kutsutun yksinkertaistetun menettelyn puitteissa. Mitä tämä merkitsee yksinkertaistettu menettely? Se merkitsee sitä, että ITREN jäsenillä on 21 äh, päivää aikaa vastustaa lausuntoluonnosta, joka meille esitellään ihan muutaman minuutin kuluttua. Eli 27. marraskuuta kello 12 keskipäivällä tähän mennessä, jos jäsen tai useampi, itse asiassa vähintäänkin seitsemän jäsentä ITRE-valiokunnasta vastustavat tätä lausuntoluonnosta, niin sitten siitä toimitetaan valiokuntakokouksessamme ensimmäinen joulukuuta äänestys. Eli välittömästi. Miksi? No siksi, että Intan äänestys toimitetaan 10. joulukuuta. Ja meidän täytyy olla tuota ennen valmiina. Me emme tavanomaisen menettelyn kautta ehtisi Intan aikatauluun mukaan. Ja tästä syystä tämä nopeutettu menettely. Jos vähempi kuin, harvempi kuin seitsemän jäsentä vastustaa kirjallisesti tätä lausuntoluonnosta määräaikaan mennessä, niin sitten se toimitetaan Intalle ilman äänestystä. Joka tapauksessa 10. joulukuuta mennessä, eli Intan äänestykseen mennessä, me olemme asian hoitaneet ja mehän haluamme tietenkin vaikuttaa Intan äänestykseen. Ja tästä syystä viimeistään ensimmäinen joulukuuta meidän täytyy tehdä päätöksemme. Tämä on tämä yksinkertaistettu menettely. Ja nyt valmistelijamme EFDDstä. On herra Borelli, mutta herra Tamburano esittää tämän asian meille esittelen puolesta. Olkaa hyvä. Kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja. Meillä on tässä koordinaattorina ja Borelli ei pääse tänä paik- paikalla. No, siellä on Itren valiokunnan jäsenä Brasiliassa. Ja tämän hänen kalenterissa ei sanonut mitään muuta päivämäärää nyt tähän näin, että välitän hänen tietonsa. Hän haluaa kiittää kaikkia tuesta, muilta poliittisista ryhmistä, tuesta ja myös sihteeristön tuesta, vaikka me olemme vähän aikaa tälle mietinnölle. Ja tässä on nyt nopeutettu menettely kyseessä. Ja lähestymistapamme on hyvin käytännön lähelle. Jos täällä on tiettyjä toimintatapoja, jotka antavat tukea eurooppalaisille kansalaisille tai yrityksille, niin totta kai ovat tervetulleita. Me olemme katsoneet Intan tekemää luonnosta, jossa on Josara Redding on esittelijänä. Tämä on hyvä pohja. Ja sitten me tutkineet myöskin toimielinten asiakirjoja, parlamentin ja komission ja parlamentin asiakirjoja. Ja voimme tukea tätä intaa esittelijän lähestymistapaa. On tärkeää, että että lähdemme järkevällä tavalla näihin neuvotteluihin ja katsomme vaikutusten arviointia nopeasti näistä sopimuksista. Ja että voimme kehittää kansainvälistä kauppaa meidän taloudellisten ja poliittisten etujen mukaisesti. Monialaiset sopimukset, ne pitää katsoa yhdessä. Meillä on vastuu antaa tai rakentava panoksemme kansainvälisten sopimusten puitteissa. Ja meidän pitää noudattaa meidän poliittisia, sosiaalisia ja kulttuurisia periaatteitamme, jotka ovat aina lisäarvo näihin sopimuksiin. Ja ottaa ottaa myöskin meidän ympäristö- ja työntekijöiden oikeudet neuvottelun yhteydessä. Haluamme tähän vasta suuremman avoimen, avoimuuden neuvotteluiden osalta, meidän osaltamme, mutta myöskin muiden osapuolten osalta, erityisesti julkisten palvelujen osalta. Euroopan parlamentin rooli pitää olla myöskin vahvana tässä. Se, meidän pitää myöskin vahvistaa kuluttajien oikeuksia ja katsoa vastavuoroisuutta kaikilla tasoilla ja estää sitä, että mennään alhaisemman tason puoleen. Televiestintä markkinoilla komission pitää taata, että eurooppalaisilla toimijoilla on myöskin vastavallinen pääsy muiden sopimuksen allekirjoittajien maiden markkinoille. Etivät kolmannet maat sitten hyödy tämän eurooppalaisen markkinoiden, markkinan pirstaloitumisesta. Toivottavasti otamme huomioon nämä kannat ja pitää ottaa huomioon myöskin kovielinten välisissä neuvotteluissa. Ja haluaisin ottaa lopuksi vielä poliittisen kommentin. Tämän lopullisen sopimuksen pitää ottaa huomioon kuitenkin kansainväliset ja eurooppalaiset lait tiukassa mielessä. Ja pitää välttää sitä, että tämä jollain tavalla horjuttaisi meidän lainsäädäntöämme tai meidän peruslakejamme tai meidän suverinteettimme. Koska meidän pitää välttää sitten, että tämä mitenkään horjuta kansalaisten luottamusta unioniin. Uskon, että tällä tavoin voimme löytää järkevän, vakaan ratkaisun Intan suositusten mukaisesti. Joten uskon, että saan teidän tukenne ja olen valmis henkilökohtaisesti vastaamaan sitten kysymyksiin, jos teillä niitä on. And now I would like to ask... Uh, Kiitokset kollega. Nyt pyytäisin varjoesittelijöitä käyttämään puheenvuoron ensin SD-ryhmästä Rova Darling. Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluan todeta, että on äärimmäisen valitettavaa, että ITRE-valiokunta on päättänyt soveltaa tässä tätä yksinkertaistettua nopeutettua menettelyä sen sijaan, että käytäisiin kunnon keskustelua. Kyllä tässä Mm, mielestäni olisi tullut soveltaa ihan tavanomaista menettelyä tämänkin lausunnon suhteen. Ottaen lisäksi huomioon sen, että palvelu kauppasopimus liittyy digitalisointiin kansainvälisellä tasolla ja näin olen läheisesti digitaalisisämarkkinoihin, niin olen todella hämmästynyt siitä, että kun me kerran olemme valiokunta, joka on vastuussa digitaalisista sisämarkkinoista, ei tämän kansainvälisen ulottuvuuden suhteen käytä ää, toimivaltaansa, me, siis toimivaltaamme. No, joka tapauksessa tässä tätä nyt ollaan. Ja kun puhutaan kauppasopimuksista, Euroopan parlamentin jäsenillä on mahdollisuus sanoa joko kyllä tai ei. Näin on myös TISA-neuvottelujen ja lopullisen sopimuksen suhteen. Emme pidä tätä lausuntoluonnosta ollenkaan täydellisenä ja joskus on toki niin, että mm, täydellisyys on liikakin vaadittua, mutta mielestäni tulisi kuitenkin läpinäkyvyyttä, julkista sitoutumista sekä vastavuoroisuutta avoimuutta sekä monenvälisyyttä korostaa. No me emme nyt voi parantaa tätä tekstiä, mutta SD-ryhmän kannasta kuitenkin haluaisin nyt lyhyesti puhua TISAn suhteen. Julkiset palvelut olisimme halunneet kunnianhimoisempaa sanamuotoa jo intavaliokunnan tekstiin. EPP esittelijä Intassa on toiminut nyt näin. Ja sitten kansallinen kohtelu televiestintäalalla tämä kielenkäyttö on kyllä aika terävää ja toivomme, että Intavaliokunta tätä vielä tarkastelee ja pyrkii siihen saamaan myös jonkinnäköisiä sävyjä. Mitä muihin palveluihin tulee, tämä lausunto ei sano sanaakaan. Me olemme vastuussa muun muassa energiapalveluista, B2B-palveluista. Näihin ei viitata sanallakaan mitä TISA siis merkitsisi niille. No, tämä on mielestämme hiukan epätasapainoinen, mutta kun tässä nyt ei voi mitään asialle tehdä, niin vetoamme puheenjohtajan sihteeristön koordinaattoreihin, että mietitte hiukan sitä, että kuinka tässä nyt näin pääsi käymään. Tulisi todella varmistaa se, että kun me teemme lausuntoja vastuuvaliokunnille. Emme joudu tämänkaltaiseen tilanteeseen, jossa emme voi tarkastella äärimmäisen keskeisiä kysymyksiä, kuten nyt näitä neuvotteluja tämän syvällisemmin. Kiitos. Kiitokset edustaja. Ehkä voin vastata teille nyt välittömästi heti. Tämä yksinkertaistettu menettely menettely oli ainut tapa, ainut mahdollisuus saada ITREN äh, lausunto ajallaan äh, Intalle, koska Inta ei omaa äänestystään äh, voinut lykätä joulukuun 10. päivän taakse. Eli jos halusimme minkäännäköistä lausuntoa antaa, niin tämä oli ainut vaihtoehto. Muissa tapauksissa olisimme totta kai soveltaneet tavanomaista menettelyä. Tässä tapauksessa kätemme olivat sidotut. Herra de Backer. Alte. Thank you, Chair. Um, dear colleague. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Aloitetaan oikeastaan vastauksesta ensin. Ymmärrän kyllä tämän tilanteen, että tarvitaan nopeutta nyt. Mutta tiedämme, että ei myöskään voi olla ei tämäkään voi olla hyvän tarkoituksen perästä. Eli jos me todellakin haluamme nyt tässä saada jonkun aikuisen vaikutuksen digitaalisen sisämarkkinoihin, niin nämä asiat ovat kyllä tärkeitä. Meidän pitäisi ehkä ottaa aikaisemmin esille sitten menettelytavasta, tai tästä voimme nopeuttaa tätä. Mutta loppujen lopuksi tämä on ryhmien asia, miten heidän kantaisi tulla esille mietinnössä. No me tiedämme, että tämä on yksi hyvin tärkeä asia, ja myöskin meidän valiokuntamme toimiala. Olen ainakin vakuuttunut siitä, että hyvä, että meillä on tällainen lausunto täällä. Kun katson luonnosta, niin olen samaa mieltä tämän ehdotuksen sisällön kanssa, jota valmistelija on ehdottanut. No, pari asiaa tähän vielä avoimuusneuvottelujen aikana, tämä on tärkeää, jos halutaan pitää luottamus tällaisissa kauppaneuvotteluissa, tällaisen kauppajärjestelmän osalta, nyt ollaan luomassa – ja sitten pk-yritysten rooli tällaisessa kansainvälisessä sopimuksessa. tiedon, että digitaalisilla markkinoilla on pieniä toimijoita, myöskin paljon suuriakin. On tärkeää, että heitä kuullaan näiden neuvottelujen ja keskustelujen aikana. Ja yhteistyö suurten yritysten kanssa, tästä monikansallisten yritysten kanssa, jotka toimivat kansainvälisesti, ja pienten yritysten kanssa, se voi kestää kauan, mutta tämä voi auttaa sitten markkinoiden avaamisessa. Uskon, että tässä tarvitaan myöskin säännön, säännöstön luomista, standardeja, lisenssejä. Nämä koskevat vain osaa, tiettyä osaa menettelytoista tiettyjä EU-markkinoita. No, periaatteessa tuen sisältöä. No, toivottavasti meillä on tulevaisuudessa enemmän aikaa käydä näitä keskusteluja. Olen tehnyt muutaman useamman tarkistuksen myöskin Intassa tässä, jotka että minun kantojani ja ryhmäni kantoja. Ja toivottavasti meillä on sitten hyvä yhteistyö asiasta ja saamme hyvän tuloksen aikaiseksi. Uh, the Greens. Kiitokset sitten uh, vihreistä herra Raimon varjoesittelijä, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin halusin vielä palata siihen, että tämä yksinkertaistettu menettely on kyllä ongelmallinen vaikka olosuhteet tähän nyt sitten pakottivatkin, niin käsittääkseni olisi ITREn puheenjohtajiston tai jonkun muun velvollisuus huolehtia siitä, että me voimme hoitaa asian normaalimenettelyn kautta. Tämä on sitäkin tärkeämpi, kun haluaisimme tästä energiakysymyksestä sanoa huomattavasti enemmän kuin nyt sanotaan. Se on ydin aihe, äärimmäisen tärkeä aihe, ja nyt meillä ei ole tilaisuutta siihen puuttua. Mm, mielestäni tämä teksti on epäjohdonmukainen. Yhtäältä halutaan varmistaa se, että mahdolli, jäsenvaltioiden mahdollisuuksia nykyisissä ja tulevissa palveluissa ei rajoiteta. Tai siis, ja toisaalta sitten halutaan huolehtia siitä, että ei oteta käyttöön minkäännäköisiä sääntelymääräyksiä. No tämä kyllä vaatisi selvennystä, koska tämän muotoilun voi lukea kummin päin tahansa. Olisin halunnut käydä tästä keskustelua, mutta nyt tähän ei tilaisuutta mahdollisuutta ole. Me tulemme vielä käymään sisäistä keskustelua vihreinä. Emme ole vielä päättäneet, voimmeko hyväksyä tekstin, joka on näin epäselvästi muotoiltu. Eli vielä ei ole varmaa, että tuemme tätä tekstiä. Kiitos. Kiitoksia, kollega. Sitten ENFstä herra Schaffhausen, olkaa hyvä. Oui, monsieur le président. Euh, nous... Niin, puheenjohtaja. Me vastustamme tätä mietintöä. Ensinnäkin olemme sitä mieltä, jos ajattelemme näiden palvelujen analysointia on ihan normaalia, että näytetään tässä aivan erityisesti matkailua. Mitä se merkitsee kokonaisvaltaisesti? Se on noin 80-85 prosenttia ylijäämistä. Toiseksi olemme sitä mieltä, että jos tämä vastavuoroisuusperiaate on hyvin esille tuotu, niin ei näitä periaatteita silloin sovelleta aina Eurooppaan aina tuotu. Korostetusti esille se on ollut avonaisempi palvelujen suhteen. Miksi siis tässä tapauksessa ei voitaisi soveltaa vastavuoroisuusperiaatetta, jota korostetaan niin voimakkaasti ja että voitaisiin puhua tullimaksusta enemmän, silloin keskustelu on mahdotonta, jos niitä tuoda tarpeeksi esille. Me vastustamme aivan totaalisesti kaikkea sitä, mikä vähentää turvallisuus- tai suvereniteettiperiaatteita nimenomaan silloin, kun on kyse ulkomaalaisten yritysten osallistumismahdollisuudesta. Mitä tulee sitten digitaalitalouteen, me olemme aivan pöyristyneitä, sanon sen suoraan ääneen. Tämä kohta C4 ja C5 aivan erityisesti pöyristyttävät minua, sinne kielletään kokonaan nämä pakottavat tietojen paikantamisvaatimukset, koska me, jos ei niitä voida pitää kansallisella tai eurooppalaisella tasolla, niin minä haluan tässä korostaa, että tässä mietinnössä kiel- pyydetään todella, että kiellettäisiin totaalisesti tietojen siirtäminen paikkakohtaisesti. Eli siis halutaan todellakin kieltää näiden pakottavien paikkatietojen antaminen. Me olemme sitä mieltä, että tämä on erittäin keskeistä meidän turvallisuuden ja suvereniteetin kannalta. Eli siis me äänestämme tätä mietintöä vastaan. Kiitoksia. Muistuttaisin teitä kaikkia. Kollega Schaffhaus, jos sallitte. Muistuttaisin, että matkailu ei kuulu meidän toimivaltaamme. Se kuuluu Tran-valiokunnan toimivaltaan ihan muodollinen huomio. Sitten komission edustaja Jan Willem Verhaen kauppapääosastolta. Olkaa hyvä. Hello, I'm Maria Zuber and I am... Maria Zuber ja olen täällä ja Wilmsin puolesta täällä. Olen koordinoimassa TISA-asioita ja jäsenneuvotteluja, koska tämä on minun tekninen puoli. Okay. <laughs> Aivan, kyseessä olikin siis naispuolinen henkilö, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja kiitokset myöskin valiokunnan lausunnosta. Olemme tyytyväisiä, että olette kiinnostuneita näistä neuvotteluista. Ja olen valmiita ottamaan esille muutaman asian täällä tämän lausunnon osalta. Ensinnäkin pyydetään lisää avoimuutta ja myöskin kiinnittymistä sisältöön ja ettei myöskään vastavuoroisia oikeuksia tai televisiomarkkinoita tulla sääntämään liikaa. No avoimuudesta. Komissio tekee kaikkiensa sen eteen, että kor- avoimuuden korkea taso ylläpidetään ja kaikki kauppaneuvottelut, isäneuvotteluikaan ei kerätä julkisesti, mutta ei nämä salaisiakaan. Komissio johtaa sopimusten mukaisesti neuvotteluja Täällä on myös kehityskomitea, jossa kaikki jäsenvaltiot ovat neuvostossa edustettuina, mutta kyllä parlamentin edustajia ovat meidän paikan päällä. Ja Intac-valiokuntaa briefataan säännöllisesti, mutta me myöskin valvontaryhmä, TISA-valvontaryhmää myöskin, jossa Jan Reding on mukana. Meitä päivitetään myöskin asiasta. Parlamentti saa kaikki TISA-neuvotteluasiakirjat käsiinsä, päivitykset ja julkiset kuulimiset, mitä olen käyty Tisan tiimoilta ja kaikki neuvottelukierrosten tapahtumat. Ja meillä on myöskin verkkosivut Tisasta, jossa, jossa on myöskin lehdistötiedotteita ja, ja julkaistuja tietoja ja vaikutusten arviointeja, joita tällä hetkellä teemme. Joita kaikki väliaikais raportoivat siellä tarjolla. Voitte katsoa, minkälaisia vaikutuksia näillä olisi. Ja siellä on myöskin yleisiä kysymyksiä, ja vastaukset. Sitten komissio on antanut meille neuvottelumandaatin ja nämä asiat ovat myöskin verkkosivuilla saatavilla. Kansalaisyhteiskunnan kanssa, kanssa ja kaikkien osapuolten kanssa ja kansalaisjärjestöjen kanssa ja kuluttajajärjestöjen kanssa, ammattiyhdistysten kanssa on säännöllisesti kokouksia. On 11. joulukuuta Tisan tiimoilta. Muistako puhua hieman hitaammin, kun Tämä kokous tulkataan simultaanisti. Um, so now on... Sitten sisällöstä vielä. Niin, me tuemme valiokunnan lausunnossa esittämiä kantoja ja voin taata, että komissio pyrkii katsomaan sitä, että tietosuojasääntö ei TISAN pohjalta mitenkään muuta väärään suuntaan. Ja työvoiman standardeja tai ympäristöstandardeja tai terveysstandardeja, niin ne eivät myöskään TISA tule vaikuttaa millään tavalla negatiivisesti. TISA ei tule myöskään sitä, tämä, että voidaan julkisia palveluja säännellä. Tämä on ollut monien huolenaihe ja haluan taata teille, että EU antaa sen takia, että voimme poissulkea julkiset palvelut tästä. Koska on ihan yleistä, että Kaatissa, luokka 5, tai Tiisassa, tai muissakin kahden keskisissä kromuksissa, niin hallitusten viranomaisten palvelut on poissuljettu näistä. Eikä hallitus tarjoa palvelut, jotka ovat ei-kaupallisia, siis oikeus tai poliisi tai muut vastaavat. Ja olemme jopa pidemmälle on pyrkinyt julkiset toimijat, monopolit pois, poistamaan tästä. Ne niitä yksin, yksityistä missään nimessä, ei paikallisella eikä aika-alueellisella tasolla. Tämä tilanne ei tule muuttumaan TISAN kautta. Maat, jotka, jotka ovat vapaa kauppailuksen alkoholta, voi pitää myös julkisia monopoleja yllä edelleenkin. Ja sitten EU on aina sosiaali- ja terveyspalvelut ja koulutuspalvelut ja jakelupalvelut tai muut poissulkeneet tästä. Tämäkään ei tule muuttumaan missään nimessä. Ja yleiset tavoitteet, jotka lausunnossa ovat mainittu, ja se, että Tisaan liippuminen johtuu siitä, että se on avoin luonteeltaan, ja tämä on meidän päätavoitteemme edelleenkin. Haluamme, että se on monitahoinen ja että kun kriittinen massa on saatu aikaisesti, se voi liittää VTO puitteisiin. Niin televiestintä vielä. Tietenkin haluamme saavuttaa symmetriset markkinoille pääsymahdollisuudet ja että tuetaan kilpailukykyistä markkinoille pääsyä. Tämä ei voi mitenkään haittaa EUn lainsäädäntöä tai sitä keskustelua, joita käydään tällä hetkellä digitaalimarkkinastrategioista. Tämä ottaa huomioon kyllä, ja olen erittäin tyytyväisiä lausuntoonne ja kiitokset näistä kannanotoista. Kiitos oikein paljon. Muistuttaisin vielä, että vastalauseet täytyy tosiaan kirjallisesti toimittaa sihteeristölle 27. marraskuuta kello 12 mennessä. 27. marraskuuta. Ja sitten päätetään onko tarpeen toimittaa äänestys ITRE-valiokunnassa ensimmäinen joulukuuta vaiko eikö ole. Näinhän tämä minä jo aiemmin selitin. Siirrytään seuraavaan esityslistan kohtaan, nimittäin tapaaminen komission jäsen Oettingerin kanssa. Erittäin tärkeä asia meille. Mm, puheenjohtajailmoituksista muuten. Viime kokouksessa koordinaattorit tekivät seuraavan päätöksen. Hyvin tärkeää ensinnäkin. Koordinaattorit sopivat, että toteutetaan itre huutokauppajärjestelmää 13.10.2015 alkaen, kun jaetaan mietintöjä ja lausuntoja mitä lainsäädäntömieteihin tulee, energiatehokkuusdirektiivi EFDD, ei lainsäädäntömietintöjä, julkinen kuuleminen uusista energiamarkkinoista menee EPPlle, sitten energian kulutus, SD, uusiutuvien energianlähteiden edistyskertomus menee kuelle. Sitten lainsäädäntölausunnot, päästöjen vähentäminen, matala hiili, investoinnit ALDE. Sitten muiden valiokuntien lainsäädännölliset mietinnöt, lausunnot näihin, turvallisuus, puolustus, EPP ja sitten TISA, EFDD. Sitten toinen asia koordinaattorit päättivät, että ITRE virkamatkoilla 2016, ja luettelon näistähän voitte löytää nettisivultamme, niin mm, ei mm, tätä ole vaikeaa löytää ollenkaan, ja minä nyt näitä kaikkia tässä lue. Ja sitten vielä kolmas asia, ja tämä tietenkin löytyy koordinaattorien päätöksistä. Koordinaattorit vielä päättivät 2016 ITRE-kuulemistilaisuuksista ja tämäkin luettelo löytyy nettisivuiltamme ja koordinaattoreiltakin tämän saatte. Kaikki on täysin avointa läpinäkyvää. Sitten vielä neljä asiaa. Nimitykset. Koordinaattorit ehdottavat Rova, Romana Jordana mm, varsinaiseksi jäseneksi Aserin Kyseessä on aiempi ITRE-valiokunnan jäsen, jonka varmaan monet muistatte hyvin. Ja sitten Uwe Leprich varajäseneksi. Hänkin oli varajäsen aiemmin jo. He ovat siis asesin hallintoneuvostoehdokkaat Euroopan parlamentista. Ja luettelo ehdokkaista toimitetaan niitä valiokunnalle. Itse asiassa toimitetaan äänestys huomenna aamulla ja äänestystulosta toimitetaan puheenjohtajakokoukselle, joka tekee sitten lopullisen päätöksen nimityksestä. Okei. Okay. Kiitos oikein paljon. Nämä olivat puheenjohtajan ilmoitukset. Nyt vielä ihan lyhyt asia. Komission jäsen Günther Oettinger on jo parlamentin rakennuksessa, eli hän tulee ihan muutaman minuutin kuluttua. Kolme minuuttia tässä lukee. Jos teillä on jotain huomioita kysyttävää tässä vaiheessa, niin olkaa hyvä, herra Ryvi. Puheenjohtaja, hyvä, että komission jäsen jotenkin tulee tänne. Kysymykseni onkin vain, että koska saamme tästä digitaalisesta yhtenäismarkkinoista kaikki kieliversiot, joita halusimme ja kaikki muutoksineen, koska nämä konsolidut kieliversiot saadaan. Tämä olisi tärkeää myöskin julkisuuteen saada mahdollisimman pian. Uh, we must check it. Precise. Täytyypä tarkistaa ja lähettää teille tiedot. Tämä on tärkeää paitsi teille, herra Rypi, Parahin, Paul. Tämä on tärkeää kaikille valiokunnan jäsenille. Tämä on tärkeä kysymys ja vastaamme tähän mahdollisimman pian.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 Thank you very much. Um, let me open the... Joten nyt siirrymme käsittelemään esityslistan kohtaa kuusi jäsenelty vuoropuhelu Euroopan parlamentin ja komission välillä. Vieraamme tänä iltana on komission jäsen Günther Oettinger, eikä suinkaan ensimmäistä kertaa Hän on vastuussa digitaalitaloudesta ja yhteiskunnasta. Muistuttaisin teitä kaikkia siitä, että komission jäsen Oettinger on yleisesti ottaen vastuussa kunnianhimoisen, kunnianhimoisten lainsäädäntötoimien valmistelusta kohti digitaalisia sisämarkkinoita, jopa digitaaliunionia. Näin nämä kansalliset siilot pyritään murtamaan televiestintäalalla. Ensinnäkin televiestintäala täytyy uudenaikaistaa tietosuojalainsäädäntöä, tekijänoikeuslainsäädäntöä, samoin radioaaltojen hallinta sekä kilpailulainsäädäntö. Tässä pyritään hallinnoimaan todella siis radiotaajuuksia. Niin kuin tiedätte, neuvosto oli aika ää, tiukkana ja jotta viestinnästämme ja tietojen käsittelystä tulisi mahdollisimman turvallista, tarvitaan toimivaa digitaalista infrastruktuuria. Kyllä teillä on merkittävä vastuukomission jäsen. Ohjelma on hyvin kunnianhimoinen. Ja me muistaakseni nyt toista kertaa käymme rakenteellista vuoropuhelua teidän kanssanne komission jäsen. Odotamme teidän nyt esittelevän meille komission työohjelman äh, vuodelle 2016. Eli otsikkonahan tässä on, että nyt ei ole aika jatkaa vanhaan malliin. Tämäpä jännittävää ja mielenkiintoista, joten komission jäsen, nyt saatte puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja Parahin professori Busek, hyvät naiset ja herrat. Arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Todella Meillä on kunnianhimoisena tavoitteena tehdä vuodesta 2016 digitaalistrategian eurooppalaistamisen päävuosi. Valmistelutyöt ovat jo pitkällä. Me olemme käyneet kuulemiskierroksia, arvioineet niiden tuloksia, arvioimme edelleen niiden tuloksia. Ja meidän avoimesta esityslistastamme voitte todella nähdä, mihin tässä komissio on pyrkimässä. Käyn tässä läpi komission esityslistan komission ohjelman yksittäiset kohdat. On koko joukko aiheita, jotka te valiokunnassa, juuri ITRE-valiokunnassa, ovat teidän vastuualueellanne. Tutkimus, nyt kuitenkin myös niistä ulottuvuuksista, joista Euroopan parlamentissa muut valiokunnat ovat päävastuussa. Me Junckerin komissiossa tiedämme oikein hyvin, että kaikkia aiheita ei suinkaan tule eurooppalaistaa, saattaa eurooppalaisiksi, mutta digitaalinen vallankumous vast- vaatii eurooppalaisen vastauksen. Äh, amerikkalaisten ystäviemme ylivoima digitaalialalla – ei saa jatkua. Tähän vaaditaan eurooppalaista vastaiskua. Semminkin kun myös Kiina, Etelä-Korea ovat yhdessä Yhdysvaltain kanssa nousevia voimia, mitä digitaalialan arvon lisään tulee. Aivan ilmeistä on, että amerikkalaiset ovat ylivoimaisia digitaalialalla ja haluavat ylivoiman äh, ylipäätään yhteiskunnallisesti. Emme me tässä nyt äh, vastusta äh, mitään tahoja, mutta meidän on todella nyt laitettava uusi vaihde silmään. Vielä tämän vuoden puolella on hyväksyttävä tiettyjä lainsäädäntöehdotuksia. Ensinnäkin TSM-asetus, josta Euroopan parlamentti joitain viikkoja sitten suurella enemmistöllä päätti. Tähän liittyvät muun muassa verkkovierailumaksut sekä eurooppalaiset maksut. Ja tässä nyt sitten on tarkoitus kesällä 2017 mm, tämä toteuttaa. Samoin sitten syrjintäkielto ja poikkeukset Euroopan alueella, niin tästä. On äärimmäisen tärkeää nyt esittää kiitokset Euroopan parlamentin esittelijöille ja muille jäsenille. Te halusitte tehdä päätöksiä. Kiitos niistä. Meidän täytyy digitaalialalla tehdä suuria muutoksia. Ja minä pyydän, että kun komissio antaa tiedonantoja, valkoisia kirjoja, vihreitä kirjoja ja lainsäädäntöehdotuksen, ja kun neuvosto sitten puolentoista vuoden ajan estää kaiken etenemisen, ja sitten kun parlamentin kanta on jo valmiina, ja sitten Äh, kolmikantaneuvottelujen äh, kautta neljän viiden vuoden kuluttua saadaan mahdollisesti jotain aikaan ja täytäntöönpanokin kestää vielä kaksi äh, vuotta, niin voi hyvänen aika sentään. tässähän monta sukupolvea menee jo hukkaan. Digitaaliala, itsemääräämisoikeutta sillä alalla ja päätöksentekoa ei voi hoitaa näin hitaasti. Tarvitaan toisenlaista työskentelytapaa. Olen pääsihteerinne eh, Vellen kanssa tästä jo itse asiassa keskustelut. Eli ennen kuin komissio tekee päätöksen, Euroopan parlamentti voisi nimittää epävirallisia esittelijöitä ja sondeerata tilannetta yhdessä komission kanssa, eh, ettei todella odoteta liian pitkään, koska meidän auktoriteettimmekin kärsii valtavasti siitä, että toimimme aivan liian hitaasti. Kun ajatellaan vaikkapa ehdotusta, joka tehtiin 2007 liittyen TV-lähetyksiin. Voi hyvänen aika sentään, se saadaan ehkä voimaan ensi vuonna. Se on täysin vanhentunut jo ajat sitten, kun ajatellaan, että haluttiin suojella lapsia mainonnalta ja niin edelleen, niin tämähän on täysin, täysin vanhentunut. Siksi nopeus, nopeus digitaalialalla tuo myös itsemääräämisoikeutta. Mitä tulee Network Information Security direktiiviin, siitä tulee päättää tänä vuonna. Ja sitten tietenkin pilvipalvelut öö, tulee ottaa mukaan tämän direktiivin soveltamisala. Mistä tässä on kyse? siitä, että kun puhutaan big datasta ja puhutaan äh, ulko, ulkopuolisista äh, pilvipalveluista. Ja että todella siis yritykset luottaisivat kaikki tuotekehitystietonsa, asiakastietonsa, kaikki tietonsa äh, pilvipalvelujen tarjoajien käsiin, niin sitten tarvitaan äärimmäisen luotettavaa toimintaa. Kyse on eurooppalaisesta kulttuurista ja kun puhutaan yksityisen ja julkisen tahon kumppanuudesta, niin tätä tarvitaan myös Euroopan kyberturvallisuusalalla. Tästähän voi tulla aivan valtavat kasvumarkkinat, kunhan asia hoidetaan oikein. Toivomme, että ensi vuonna mm, te suhtaudutte rakentavan kiinnostuneesti koko joukkoon komission lainsäädäntöehdotuksia. Ensinnäkin digitaalinen tekijänoikeusehdotus, se tulee vielä ennen joulua. Sitten toinen paketti 2016. Ja kaiken tavoitteena on löytää tasapaino Mm, esimerkiksi kirjailijoiden, äh, elokuvaohjaajien, säveltäjien, äh, kirjailijoiden ylipäätään luovan alan tekijänoikeuksien välillä yhtäältä ja sitten käyttäjän oikeuksien välillä toisaalta, jotta ei tehdä laittomia, estetään laittomat kopiot ja jotta tästä äh, luovasta työstä saa myös siihen kuuluvan Äh, palkkion palkan. Meidän täytyy käydä tämä koko ala läpi. Ja sitten televiestintä ala ja uudet toimijat ja tekniset muutokset ja kehitys vaativat myös oikeudellisia ja äh, sääntelyyn liittyviä uudistuksia. Ajatellaan nyt vaikkapa sitten radiotaajuuksia ja niiden jakamista. Me emme halua No niin, ehkäpä rahat eh, taajuuskaupasta menevät kansallisiin kassoihin, mutta me haluamme harmonisoida taajuudet rajat ylittäen. Ajatellaan nyt viimeistään, kun eh, ajatellaan vaikkapa sitä, miten kuorma-autot eh, liikkuvat teillämme vuonna 2020 täysin kattavasti niin, että taajuuksiin ei tule minkäännäköisiä katkoksia, minuuttien mittaisia katkoksia, rajat kun ylitetään. Tämä ei ole missään nimessä mahdollista. Ja samoin sitten laajakaista investoinnit, ne eivät saa pysähtyä kansallisvaltioiden rajoille. Ja tietenkin kyse on myös taajuuksissa 5Gstä. 3Gstä siirryttiin 4G, mutta se, että sitten siirrytään 5G, niin siitä tulee todellinen vallankumous. Niin, että laatu ja kapasiteetti valtavien tietomäärien siirtämiseksi millisekunneissa on mahdollista. Ajatellaan vaikkapa yritysten välistä tai yritysten ja yksityisten välistä toimintaa, ajatellaan vaikkapa potilastietoja ja niin edelleen. 750 miljoonaa euroa olemme saaneet tätä varten ja teollisuuden edustajien kanssa olemme saaneet sovittua siitä, että se panostaa vielä Alcatel, Nokia, Ericsson ja muut viisinkertaisen määrän, mutta edelleen eteläkorealaiset ovat meitä edellä. Ja sitten haluamme sitovia sopimuksia tutkimusalan kumppanuudesta, jotta saamme Etelä-Korean, Japanin kanssa ja vielä nyt myös Kiinan kansantasavallan kanssa pari kuukautta sitten olemme sopineet sitten Yhdysvallat, Intia ja ehkäpä Taivan kin mukana. Näin saisimme aikaan viidennen sukupolven verkoston yhdessä ja tämä todella olisi tietojen siirron äm, edun mukaista näillä digitaalimarkkinoilla, mitä olisi välttämätöntä. Horisontti 2020 sitä käytämme hyödyksemme. Ja niin tärkeänä kuin pidän apua pakolaisille, hyvät naiset ja herrat, niin ei voi olla niin, että Eurooppa siirtää joka ikisen käytettävissä olevan euron eh, heille pois tutkimuksesta ja kehityksestä leikataan. Eurooppa tarvitsee kilpailukykyä, kilpailukykyä. Ja vain näin voimme eh, säilyttää hyväksynnän myös muiden auttamiselle. Siksi me taistelemme joka ikisestä eurosta ja digitaalihankkeista, joita olemme mukana yhteisrahoittamassa. Vaikkapa kvanttiteknologia, Delft, Ulm, Aachen, Karlsruhe, München, johtavia, Grenoble myös. Tämä on todellinen läpimurto ja kyberturvallisuuden varmistaminen tai äärimmäisen nopean tiedon siirron varmistaminen tulee olemaan mahdollista vain kvanttiteknologian kautta. Ehkäpä tuossa noin kymmenen vuoden kuluttua Googlet ja Amazonit ja, ja Applet ää, haluavat itse asiassa käyttää jo meidän tutkimuksemme väli tuloksia voidakseen luoda kypsiä tuotteita. Ja tätä meidän täytyy vastustaa Sama koskee high performance computingia. Kymmenestä maailman äh, äh, nopeimmasta äh, tietoliikennekeskuksesta vain yksi on enää Euroopassa. Ennen niitä oli vielä viisi. Ja tätä varten suuren tietomäärän käsittelemiseksi näitä tietojen käsittelykeskuksia tarvitaan teollisuusmessuilla puhuttiin teollisuus verkostojen digitalisoimisesta. Meillähän on tuo teollisuus 4.0, joissain jäsenvaltioissa on eri alojen, vaikkapa elektroteknisen tai koneteollisuuden alan ja digitaalialan yhteisiä verkostoja, Katapult-niminen Yhdistyneessä kuningaskunnassa Smart Factory Alankomaissa, Industri 4.0 Saksassa ja niin edelleen myös Itävallassa. Ja me haluamme yhdistää nämä verkostot Euroopan laajuiseksi. Meillä on ollut jo kaksi tapaamista ja haluamme Hannoverin seuraavia, ennen seuraavia Hannoverin messuja – saada aikaan esityslistan siitä ja sopimuksen siitä, mitä hoidetaan eurooppalaisittain ja mitä jäsenvaltiotasolla, eli mikä hyödyttää kulloinkin, mitä tekee politiikka, asettaa standardeja, tukee yhteisrahoituksessa ja mistä huolehtii teollisuus yksin. Huhtikuun, ensi huhtikuuhun mennessä pyrimme saamaan aikaan tästä sopimuksen. Sitten Connected Cars Frankfurtin automessuja käytimme hyödyksemme ja että kyllä tässä mielenkiinto oli suurta, kunnes Volkswagen-skandaali iski. Kyse on todella siis myös paitsi Connected Cars, Autonomous Driving-aloitteesta ASEA, autonvalmistajien liitto sekä alihankkijoiden liitto ovat olleet mukana määrittelemässä niitä standardeja, mitä tarvitaan tähän autonomous driving-aloitteeseen ihan Euroopan laajuisesti, eikä suinkaan kansallisella tasolla. Eli tämän täytyy tietenkin toimia yli kansallisvaltioiden rajojen jälleen kerran. Barcelonassa maailman televiestintämessuilla haluamme sitten toteuttaa seuraavan kierroksen, jotta voidaan päättää jälleen taas tälläkin alalla siitä, mikä on Euroopan tehtävä ja mikä ei. Sitten puhutaan eh, piakkoin maarajoituksista sähköisessä kaupassa, nettikaupassa. Ei voi olla niin, että Brysselistä, kun haluaa Brysselistä käsin tilata eh, laatikollisen viiniä Bordeauxsta, niin se lähetetäänkin Antwerpeniin tai johonkin muualle. Meillä täytyy olla sähköiset markkinat, eh, jotka toimivat riippumatta siitä, missä päin Eurooppaa on kulloinkin. Samoin sitten nämä alustasääntelyt, eli myös uudet toimijat, kuten vaikkapa Amazon tai Spotify, Netflix tai sosiaaliset mediat. Tarvitaanko niiden suhteen eurooppalaista sääntelyä niin, että kilpailu olisi reilua ja että luotaisiin yhtäläiset toimintamahdollisuudet? Sama liittyy audiovisuaalisiin mediapalveluihin ja näitä käsittelevään direktiiviin. Ensi kesän haluamme, tai ensi kesän mennessä haluamme tehdä tästä uudistusehdotuksen. BBC, France Television, ARD, ZF, kaikki muut toimijat, niiden on huolehdittava mainosrajoituksista, lasten suojelemisesta, Niillä on tietenkin sisällöllinen, laadullinen vastuu ja sitten tulee uusia toimijoita. Ovatko ne vain pelkkiä välittäjiä? Ne eivät välitä sisällöstä, ne eivät välitä nuorista lapsista, tarjoavat väkivaltaista sisältöä, eivät välitä sisällöstä lainkaan. Meillä on merkittäviä kulttuurisia velvoitteita ajatellen sitä ihmiskuvaa, jota haluamme välittää, ja tämän on koskettava kaikkia markkinoilla toimivia tahoja. Tässä eh, näin aluksi joitain ajatuksia. Mielelläni vastaan kysymyksiinne, eh, huomioihinne. Ja jos haluatte eh, minulta vaikkapa taustatietoa tai analyysejä, jos olette esittelijöitä tai, tai jos poliittiset ryhmät näitä haluavat, niin ottakaa ihmeessä Ähm, toimistooni yhteyttä, niin mielellämme toimitamme kaiken kirjallisen materiaalin ja tausta-asiakirjat teille. Kiitos. No niin, kiitoksia. Täällä on aika pitkä puhujalista. Hyvä, hyvä. Puka lyhyesti. Rouva Del Castillo, EPP. Gracias, eh, presidente. Kiitos paljon puheenjohtaja, kiitos paljon komissaari teille siitä, että tulitte tänne kertomaan meille tässä valiokunnassa näistä asiasta. Minä haluan onnitella komissaaria koko komissiota koska se on nyt vihdoinkin kyennyt esittelemään näin laajan ohjelman 2016 vuodelle. Se on hyvä opetus meille, koska emme voi jäädä, me emme voi jättää, jäädä junasta yhdeksikään minuutista. Meidän pitää löytää muotoja, joiden avulla voimme jättää kaiken turhan tyr- sivulle ja käydä käsiksi todella sisältöihin silloin, kun tulee lainsäädäntöehdotuksia komissiolta. Mielestäni parlamentin täytyisi tässä mielessä nähdä todella vaivaa, suurta vaivaa, koska aika usein käy niin, että tämä skuupataan niin laajasti, että loppujen lopuksi on aivan mahdotonta aikarajojen puitteissa, jotka ovat ihan järkeviä päästä sopimukseen. Tämä on minun oma ajatukseni, ja te komissaarikin puhuitte näin, meidän täytyy toimia kaikkien yhdessä. Puhuitte myös neuvostosta. Neuvostossakin täytyy toimia sillä tavalla, ja komission täytyy tajuta se velvoite, että neuvostossa voidaan luonnostella jotakin väyliä, jotka, joissa voitaisiin välttää tätä vastakkainasettelua yhteen törmäystä, joka on aika tyypillistä joskus, kun ajattelemme tätä, että me emme use, halua törmätä mihinkään seinään tai muuriin, vaan emme halua joutua siihen tilanteeseen, että jo et etukäteen olisi voitu avata tilanne ja purkaa tilanne silloin, kun neuvosto ja parlamentti pitää neuvotella, ettei törmätäisi aina vastakkain oltaisiin pattitilanteessa. Sen takia parlamentin täytyy tajuta hyvin selkeästi, mikä, mikä on jokaisen lainsäädäntöehdotuksen todellinen sisältö, eikä joka kerta pyrkiä muuttamaan niitä uudestaan uudestaan johonkin pandralippaksi, josta sitten taas ryöpsyä, ryöpsyä ulos kaikenlaista, joka oli yhtään mitään. Ja Aika usein törmäämme tähän vaikeuteen, kun pyrimme pääsemään sopuun ja saamaan sopimuksia. Mutta kaiken tämän sanottuun, no, jos me puhumme digitaalimarkkinoista, se on aivan keskeistä, jotta Euroopan talous voisi ovata mm, kokonaisvaltaisen kilpailukyvyn ja että se voisi ottaa huomioon tämän digitaalikomponentin. Se noin pari-kolme vuotta sitten digitaaliasiat digitaaliteknologia, IT-teknologia, televiestintä oli varattu lähestulkoon vain televiestintäsektorille, eikä se yhtään sen enempää. Tänä päivänä ne ovat aivan keskeisessä osassa ja roolissa koko teollisuudessa ja koko palvelusektorilla. Jos tämä teknologinen komponentti ei omaa mitään kykyä olla kilpailukykyinen maailmanlaajuisesti, ajatellaan vaikka autoteollisuutta, terveyttä, niin, jos me ajattelemme digitaalitaloutta, meidän täytyy ajatella digitaalisektoria niin monilla monilla elinkeinoalueilla. Ja komissiohan on tehnyt paljon ehdotuksia tästä. Ja Euroopassa täytyy ajatella, mikä on EUn lisäarvo tässä. Eli, e, ja meidän täytyisi saada poistettua tämä sirpaleisuus lainsäädäntökentällä. Meillä on tämä spektri edessämme, kirjo edessämme, mutta meillähän on kuitenkin äh, mahdollisuus luottaa kuitenkin laajakaistan toimivuuteen, joka tällä hetkellä määrää aika lailla koko teknologian kehitystä. Hyvä komissaari, minä haluan puhua teille vain sanoa teille vielä yhden asian, ei saa unohtaa, tietysti saa unohtaa, me emme saa unohtaa, koska se on joskus jäänyt vähän vähemmälle huomiolle. Meidän täytyy ajatella verkkovierailumarkkinoita, roaming-markkinoita, kuinka tärkeä merkitys sillä on ollut ja miten, se voi vaik- ja miten me pääsimme sopuun tästä verkkovierailukysymyksessä. D. Kiitokset. Sitten kollega Nika, SD-ryhmä. Domnule presidente, bună seara, domnule comisar. În primul rând vă mulțumesc pentru prezentarea unei liste de priorități. Kiitoksia komissiosen, sanon kiittää teitä Kiitoksia tästä luettelosta, jonka annoitte. Ja oikeastaan vasta meidän odotuksiamme. Ja tässä nähdään, että meillä on hyviä mahdollisuuksia, että voimme saavuttaa myös tavoitteemme, joita me olemme asettaneet. Pari kommenttia kuitenkin. Ensinnäkin. Me tulee tekijänoikeusuudistukseen. Toivottavasti tämä periaate tulee joskus toteutumaan – se periaatia, että voidaan sitten poistaa maarajoitukset, ettei tällaisia absurdeja sääntöjä ole voimassa. Sitten te totesitte myös pilvipalveluista ja turvallisuudesta ja näihin liittyvistä direktiiveistä, ja olet aivan oikeassa. Tässä on meillä suuri haaste. Pilvipalvelut ovat hyvä ehdotus. Tarvitsemme halvempia palveluja, tietojen tallentamiseen. Ja kysymys onkin sitten siitä, että kuinka voidaan taata näiden tietojen suoja. Jos meillä on tietopankkeja 22 maassa, niin sitten näitä pilopalveluja on sitten 10 maassa, niin tässä näiden tietojen suoja on hyvin tärkeä asia, koska kyseessä ovat hyvin herkät tiedot. Joten nähdään, että tämä on tärkeä palvelu ja tämä pitää katsoa, kuinka se voidaan taata. Sitten vielä turvallisuuteen. Palaan siihen, mitä totesit täällä aikaisemmin, mitä minäkin olen täällä aina monta kertaa maininnut. Täällä on yrityksiä, joilla on mm, transaktioita mm, internetissä ja he välittävät henkilötietoja eteenpäin. Heidän pitää ainakin ylläpitää tiettyjä turvastandardeja se, että ovatko sitten viiden tähden turvastandardeja vai mitä, niin pitää katsoa, mihin näitä, näitä palveluja käyttää. Onko sitten viisi, neljä vai kolme vai kaksi yksi tähteä taattu. Ja sitten vielä lopuksi. Hyvä, että tuette täällä myöskin verkon neutraalisuutta. Kyllä Euroopan pitää tässä saavuttaa myöskin Euro- Amerikkaa Ja ikävä kyllä GSM osalta oli niin, että siinä hävisimme silloin muille. Joten nyt on tärkeää, että myöskin 5 g osalta otamme muita kiinni ja tiedämme minne mennään ja että tulevat sukupolvet voivat tätä käyttää. Ja on tärkeää, että edistymme nopeasti ja hyvin asiassa. Te totesitte juuri, että ne ovat sellaisia tärkeitä asioita, joten kiitokset näistä. Kiitoksia. ECRstä herra Henkel, varapuheenjohtaja, olkaa hyvä. Also ich war eigentlich gar nicht auf eine Frage vorbereitet. vor. En oikeastaan vastannut tähän minkään kysymykseen, mutta, mutta kun täällä olette tässä edessä, niin tässä osumalinjalla, niin voisin saman tien keskustella teidän kanssa yhdestä asiasta, josta, jonka mainitsin Lissabonissa puheenjohtajana. Me valitamme täällä kaikki, tai me haluamme, että pitää Amerikka ottaa kiinni ja pitää taata se, ettei Etelä-Korea tai Kiina mene meidän ohi. Mutta ehkä meidän pitäisi, ja varsinkin komission jäsenenä meidän pitäisi tämän salkun osalta olla vähän kunnianhimoisempi. Ja kun ajatellaan tietoteknologiaa sitten komission sisällä, teillähän on paljon sähköisen hallinnon toimintoja, jotka ovat tärkeitä teille, e-medical ja muut, mutta olisi varmaankin hyvä, että Euroopan unionin komissio olisi myös itse kaikkien, kaikkien tietojen käyttäjä korkeammalla tasolla. Eh, Kiitokset herra Henkel. Alden puolesta Rova Kallas. Te olette siellä jo valmiina, olkaa hyvä. And thank you for giving a presentation about... Kiitoksia, että esititte tämän työohjelman meille. Niin, yksi asia, josta olet hyvin selkeää sanonut, että totesitte, että tekijänoikeusuudistus on tulossa ennen joulua. Tästä on ollut puhe mainittaa lehdistössä, tiedotusvälineissä, että komissio aikoo laajentaa myöskin hyperlinkkeihin tekijänoikeudet. Voitteko vahvistaa tämän valiokunnallemme, että tätä ei ole suunniteltu komission toimesta? koska internetin pitäisi olla avoin alusta viestintään ja innovaatiota varten. Kiitoksia. Very much. And Mr. Kiitos. Seuraavaksi vierestä Raimon, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja ja komission jäsen. Haluaisin palata juuri tähän asiaan, mikä on tällä on paljon kuohuntaa aktivistien osalta. Tämä tekijänoikeuksien laajentaminen linkkeihin ja että myöskin tällä tavoin spekuloitaisiin Euroopan tasolla. Miten tässä tullaan etenemään asian osalta ja miten sitten kansalaisyhteiskunnan aktivistit voidaan ottaa tähän mukaan tämän projektin osalta te puhuitte, että verkkoneutraalisuusaktivistit ovat verkkotalibanisteja ja sitten päivä sen erotuksen jälkeen tämä Deutsche Telekom juuri esitti erotuksen, jotta juuri nämä talibanit pelkäsivät. Mikä on teidän reaktionne tähän? Tämä kiinnostaisi valiokuntaa ja kuinka sitten vuotta 2016 esitettyihin projekteihin, kuinka ottaa kansalaisyhteiskunnan tähän mukaan, ettei heitä unohdeta? Uh, thank you very much. Kiitos. Gue, Rova Ernst, olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä, että olette tästä valiokunnassa. Tämä on hyvä, että voidaan keskustella teidän kanssa näin paljon, ja tämä on tarpeen. Kaksi asiaa panee miettimään tässä, ja olen vähän huolestunut näistä. Toinen on tämä maanrajoitus. Tästähän puhutaan paljon. Ja täällä todetaan, että kyllä, tällainen epäreilu maarajoitus pitää poistaa ja nämä rajoitukset osittain tai kokonaan. Minä nyt olin ihan selvillä tästä, miten te näette konkreettisesti tapahtuvan, minkälainen järjestelmä on tulossa sitten täytäntöön, miten se pannaan täytäntöön. Me olemme vähän skeptisiä tämän suhteen, tämän maarajoituksen suhteen. Voitteko kertoa tarkemmin, mitkä ovat teidän ajatuksenne tästä? Ja sitten toinen asia, että tämä oikeastaan liittyy sinne muut täällä mainitsivat. Päivä sen jälkeen, kun verkkoneutraalisuus tuli parlamentista läpi, täältä se lähetettiin eteenpäin, niin todellakin päivä sen jälkeen Telekom viestitti, että erityispalvelut, jotka, jotka tarvitsevat enemmän laajuuksia, niin niitä voidaan sitten käsitellä etusijaisesti vaikka videopeleissä tai muissa. E, ja että startup-yritykset voivat just siis maksamaan sitten tästä sisällöstä, jotta heillä olisi sitten taattu laatu, jonka he haluavat saada. Joten tässä pitää kyllä sitten kysyä, että eikä tämä muu ole sitten taattua laatua, että muuta tarjotaan siellä. Eikö tämä ole vähän nyt ristiriidassa sen kanssa, mitä puhuttiin, että digitaalitaloutta pitää edistää ja pitää startup-yrityksiä tässä todellakin nyt sitten jollain tavalla haitata, heidän pitää maksaa enemmän. Niin kysymykseni on, että miten voitte estää sen, ettei startup-yrityksiä tai startup-yritykset joudu kärsimään tämän erotuksen takia, joka komissiossa tulee myöhemmin. Adam. Kiitokset. Sitten ENFstä ja Rova Kappel, olkaa hyvä. No, kiitos puheenjohtaja komission jäsen Oettinger, kiitos puheenvuorostanne minunkin mielestäni toimintamme rakennetta täytyisi muuttaa. Ei voi kestää viittä seitsemää vuotta ennen kuin päätöksistä tulee kansallista todellisuutta. Digitaalialalla maailma on sitten jo niin täysin muuttunut, että tässä ei ole mitään järkeä. Toivon, että menestytte tässä pyrkimyksessänne. Esittelitte joitain kysymyksiä työohjelmastanne. Kaikki ne ovat tärkeitä Tästä ei ole kahta kysymystäkään, mutta erityisesti pohdin sääntelypuitteiden uudelleen tarkastelua, erityisesti juuri radiotaajuuksien myöntämisessä. Tässä puhuitte todella 5G-standardista. 5G vaatii enemmän taajuuksia eh, ja tietenkin myös eh, verkon rakentamiseen tarvitaan eh, investointeja. Toivon, että julkisen ja yksityisen 5G-kumppanuuden kautta. Tässä onnistutaan. Pelkään kuitenkin, että rahaa tarvitaan vieläkin enemmän. Ehkäpä sitä voitaisiin saada investointipankilta, EFSistä tai jostain. Aivan oikeassa olette siinä, että Euroopan tulisi olla maailmanmarkkinajohtaja. Euroopan tulisi asettaa standardit, eikä korealaisten, jotka aikovat ennen olympialaisia ottaa käyttöön kaikilla näillä alueilla 5G-standardin. Tässä voimme onnistua yhdessä ja radiotaajuudet ja niiden jakaminen on tässä äärimmäisen keskeinen kysymys. Kaiken kaikkiaan kun pohditaan tulevia kahta vuotta ja että tavaroiden internetissä yli kolme miljardia laitetta tulevat olemaan jo verkostoituneita, niin 5G on äärimmäisen tärkeä. Se voi olla eurooppalainen hanke, äärimmäisen tärkeä moneltakin osin. Lisäksi puhuitte verkkojen ja verkkoalustojen yhteenliittämisestä äärimmäisen tärkeä asia. Teollisuus 4.0 toivottavasti keväällä 2016 saadaan jaloilleen niin, että tämä arkkitehtuuri saadaan todella toimivaksi. On tärkeää, että meillä on yhteiset standardit koko Euroopassa. Olen varma siitä, että Itävaltakin haluaa olla tässä mukana. Euroopan ei tulisi menettää tässä johtavaa asemansa. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi kuulemme muut puheenvuorot niin sanotusti, jos sallitte, niin seuraavana herra Blanco Lopes. Kiitos paljon puheenjohtaja, kiitos komissaarille, että tulitte tänne. Jälleen kerran ratifioitte komission aloittamia teemoja. Mä haluan pitää antaa täsmällinen, kun kysyn teiltä jotakin, mikä minä huolestuttaa. Te sanotte, että puhutte aina kollegion puolesta, että kun te puhutte tekijänoikeuksista, me olemme voineet nähdä, että sieltä on tullut luonnos. Tiedonantoissa puhutaan tekijänoikeuksista ja niiden kestävyydestä ja mitä se tarkoittaa, mitä se tarkoittaa tämä. En las últimas semanas el siirrettävyys. Tämä ei, kun puhutaan uusista paljastuksista, nyt me saamme jatkuvasti jatkuvasti tilanteita, että ollaan riskitilanteissa, että teollisuutta lähdetään digitalisoimaan. Missä määrin komissio, mitä toimenpiteitä komissio on tehnyt, jotta tämä siirtymä 4,0 teollisuuteen ei omaa mitään vilppiä sisällään. Ja tähän valiokuntaan on tultu myös kertomaan siitä, kuinka halutaan puhua digitaalisesta alustasta ja miten halutaan yhtenäistää ne ja miten halutaan harmonisoitu laillinen perusta. Jos me, tässä pitäisi olla tiukat sääntelyt, mutta jotkut eivät puolusta sitä. Pitäisi olla sellainen linjaus, että ollaan selviä. Jos me puhumme näistä alustoista ja telekom-laillisista sääntelytoimenpiteistä, tässä pitäisi olla lakisääteistä sisästöä. Jos komission tiedonanto ottaa esille sen, kuinka se haluaa taata suuremman harmonisoinnin Euroopan tasolla, siellä pitäisi olla sellainen sitä mm, tavoite, että siellä olisi myös kansallisia varastoja. Meidän pitää myös tajuta, että tämä olisi Euroopan tasolla riittävän hyvin harmonisoitu aikataulun mukaisesti. Tämä oli yksi minun huolenaiheestani. Niin minä halusin, että te vastaisitte siihen. Madame Sanders. Kiitoksia sitten Rova Sanders monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä komissaari, olen ihan samaa mieltä kanssanne, kun te sanotte, että meidän pitää organisoitua 28 kesken. Ranskassa minun maassani on uutta taloudellista tilannetta, joka liittyy digitaalitalouteen ja niitä on esitelty. Ja tässä on myös tehty tällainen yhteneväistämisagenda Saksan ja Ranskan välillä. Se on hyvä asia, mutta minun on pakko myöntää, että olisin nähnyt mieluummin tilanteen sillä tavalla, että se on agenda, johon tulisivat mukaan 28 mukaan. Nyt palaan Euroopan tasolle Tänä päivänä monissa maissa on suuri kuilu kansalaisten ja EUn välillä ihan yleisesti ottaen. Kun menee maaperällä, kun minä menen tapaamaan ihmisiä, niin huomaan, että digitaalisuus asiana voi eh, ehkä antaa halua rakentaa enemmän Eurooppaa ja me voisimme tällä tavoin saada kansalaiset lähentymään Eurooppaan – nimenomaan silloin, kun puhutaan tästä verkkovierailukustannuksista ja maksusta, se on konkreettista kansalaisille. He ymmärtävät sen ja ovat innostuneita. Minä kyllä mielelläni sanoisin kyllä kaikelle digitaalisuudelle. Olen ihan vakuuttunut, että meillä on tässä loistava tilaisuus eri eurooppalaisille. Mutta miten voimme valvoa, ettei tässä lähdetä luomaan uutta jakoa ja jakautumista niiden kanssa, joilla on tietotaitoa digitaalisuudessa ja ne, jotka eivät sitä hallitse. Meillä on pääkaupunkialueet, joihin voi kasantua hyvinkin paljon digitaalipalveluja ja sitten maaseutualueet, joista minä olen vakuuttunut, joille digitaali kyllä voisi olla todellinen loistava tilaisuus ja mahdollisuus, mutta se ei aina toteudu näin. Thank you. Kiitos oikein paljon. Seuraava puhuja on herra Saudarkas. Gerbiamas, e, gerbiamas komissaarė, e, labai ačiū už, už aišku. Hyvä komission jäsen. Kiitoksia tästä hyvin selkeästä esityksestä. Haluaisin teidän kommentoivan kahta asiaa. Puhuimme täällä jo kyber turvallisuudesta ja kerrotte myöskin, mitä te olette tehneet tällä alueella. Ja tämä turvallisuus onkin monisyinen asia. Täällä on tietenkin niitä, jotka ovat vastuussa turvallisuudesta, mutta puhutte myöskin sitä rakenteesta ja maista itsestä, jotka ovat toiminnassa mukana, tai pankeista, tai kaikista jotka ovat muutoin vastuussa turvallisuudesta. Joten haluaisin kuulla hieman tarkemmin vastuullisuudesta. Olemmeko tällä hetkellä oikealla teillä vai pitäisikö mennä eteenpäin? Ja haluaisin kuulla myöskin teidän kantanne toisesta asiasta. Yleensä puhumme turvallisuudesta, kun jotain pahaa on päässyt tapahtumaan. Kuitenkin on olemassa paljon asioita, joita voi, ei voida ennakoida vaikka koko tämän kyber- tai internetin saastuminen erilaisella sisällöllä. Teemmekö tällä hetkellä tarpeeksi ennaltaehkäisyä toimenpiteitä? Meidän pitäisi siivota internettiä, joka on saastunut mitä suunnitelmia teillä tältä saralta on tulossa? Kiitoksia sitten Balchitis. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisarė, labai malonu matyti. No. Kiitos. Puheenjohtaja komission jäsen, mukava nähdä teidät tässä uudessa toimessanne. Olette nyt todella digitaaliagendasta vastaava. Kysyisin teiltä seuraavaa. Mainitsitte, että unionissa on 28 jäsenvaltiota, jotka ovat eri tavoin digitalisoituneet ja joissa digitaali mentaliteetti on hyvin erilainen. Onko tämä pääasiallinen este edistykselle digitaalialalla? Toinen kysymys. Monet mm, ovat maininneet paitsi kyberturvallisuuden myös yleisen turvallisuuden Onko tällä hetkellä käynnissä neuvotteluja Kiinan, Venäjän tai muiden merkittävien toimijoiden kanssa turvallisuusstandardeista? Haluaisin kuulla tästä. Toinen kysymykseni liittyy pilvipalveluihin. Tarvitaan lisää turvatoimia tietojen käsittelyssä – tuleeko komissio toimimaan alalla vai jätetäänkö se vain Googlen ja muiden vastuulle. Katson, että digitaalialalla kaikki turvallisuus on yhtä tärkeää. Ja viimeinen huomioni liittyy näihin maantieteellisiin maarajoituksiin. Tässä tarvitaan varmaan tiettyä erottelua. Kiitoksia. Kumpula Natri. I'm afraid I, I arrived late, but I have had notes of your speech. I... Niin, tulin myöhässä, mutta kyllä kuulin teidän puheenne ja, ja kuulin, että täällä myöskin puhuttiin tästä bioekonomiasta. Mutta hyvä kuulla tästä kokonaiskuvasta ja että pyrit tekemään tämän, töittämään kokonaiskuvan eteen ja tekemään aktiivisesti ennakoivia innovointia. Ja myöskin näin tuette eurooppaista taloutta ja teollisuutta Onko tulossa muita pelkästään autoihin tai, tai muihin asioihin liittäviä ehdotuksia? Me tarvitsemme, me tarvitsemme tässä enemmän aktiivista toimintaa. Ja tästähän, tätähän puuttuu. Tätä puuttuu. Täällä on enemmänkin sitä kuluttajille tehty vaikka pakettien tekemistä ja muuta. Tiedän, että Saksan Industri 4 aluetta voitaisiin vahvistaa, ja tätä työstään tällä hetkellä myöskin parlamentissa. Tuen hyvin pitkälti tätä uutta innovaatiota, että mennään 5G-kenttää globaalisti, mutta haluan myöskin näin, että, että ei tässä mitään digitaalikuilua saa syntyä Eurooppaa. Eli vähän pelkään tästä, miten voidaan kattaa koko Eurooppa, eikä pelkästään suuria kaupunkeja näillä nopeilla yhteyksillä. Vanhat, vanha lainsäädäntö on tällä hetkellä hyvin huonosti, huonossa soveltuvaa tähän, vaikka jos <laughs> ajatellaan vaikka julkisia puhelimia, kun miten pitää olla, minä en Suomesta löytänyt yhtään niitä, ehkä tämä voitaisiin päivittää tämän luku sinne, niin, tai yleispalveludirektiivistä, mikä, mikä olisi hyvä väline nyt ainakin tuoda tähän lisää investointeja, jotta voidaan välttää digitaalista kuilua köyhempien alueiden kesken. Thank you very much, madam. Kiitokset. Rouva Toija. Si, grazie. Vice chair. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Pari asiaa vain, koska täällä oikeastaan paljon on todettu kollegoiden taholta. Ensinnäkin komission jäsen. Täällä pitäisi kiinnittää huomiota komission taholta kaikki digitaalisten yhteismarkkinoiden täyttöön panoon liittyviin asioihin, eikä televiestintään koska tämä asia on hyvin monimutkainen ja tästä on puhuttu paljon neuvostossa ja parlamentissa myös. Nyt odotamme, että asiat edistyivät nopeasti. Täällä puhuttiin jo tukkumarkkinoista, joten on tärkeää, että tässä edetään eteenpäin. Että otetaan sitoumuksia myöskin kansalaisten suuntaan. Sitten toinen asia Täällä kuulemme kollegalta, saksalainen kollega kertovan, että jotkut toimijat ovat jo todenneet, että tämä erityispalvelu, voi tarjota nyt sitten nopeampaa palvelua, jos maksatte tästä. Niin, eli tässä tekstissä oli tiettyä vähän epätarkkuutta näiden erityispalvelun osalta. Mitä tarkoittaa tällainen soveltuva nopeus Ja jos on tässä toimintaa, jota ei ole, enää, ei ole enää säännelty, vaan se on vapaata, niin kyllä nämä asiat pitää tehdä vakavasti kuitenkin, koska muuten lähdetään väärään suuntaan. Joten pyydän, että teette valvontaa tämän asian suhteen ja katsotte asiaa ja annatte tehtäväksi myöskin kansallisella tasolla katsoa, mitä siellä tapahtuu ei täällä tuoda toisia asioita ja tehdä jotain muuta paikan päällä. Jossain maissa on mennyt eteenpäin, jotkut ovat paikallaan, jotkut ovat liiku ollenkaan. Eikä pitäisi tietenkin saada kaikki maat liittymään tähän tavaron internettiin. Ää, äh, madam, ää... Äh. Kiitokset. Seuraavaksi Rova van Nieuwenhuizen, joka on viimeinen puhuja tällä puhujalistallamme. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja arvoisa komission jäsen Oettingen. Mukava nähdä teitä jälleen täällä valiokunnassa. Me oli mukava kuulla monistakin asioista, joista puhuitte, mutta erityisen suuresti ilahduin siitä, mitä sanoitte kvanttiteknologiasta, koska tämä on äärimmäisen strateginen ala. Me emme saa jättää sitä Kiinan tai Yhdysvaltain käsiin. Luitteko Financial Times-lehden artikkelin? artikkeliin 22.10. Siinä sanottiin, että sori vaan Einstein, tässä on nyt aika pimeitä voimia liikkeellä. Delftin yliopiston tutkimus on osoittanut, että tavarat, jotka ovat kaukana toisistaan voivat kvanttiteknologian avulla yhdistyä. Itse asiassa Tämä on todellisuutta, vaikka Einstein aikoinaan totesi tämän olevan pelottava ja mahdotonta. Mutta todella näin myös hakkerointi voidaan tehdä mahdottomaksi. On tärkeää meidän saada käsimme todella pioneereja tällä alalla niin, että pääsemme muutamaan maailmaa kun ajatellaan äh, laajamittaista Euroopan laajuista kvanttiteknologian käyttöä, niin todella toivon, että te sitä ajatte ponnekkaasti. Puheenjohtaja katsoo minua ankarasti, niin uskotteko, että kvanttitutkimuksen tulisi voida saada lisärahoitusta horisontti 2020 kautta? Tämä on viimeinen kysymykseni. Kiitos. Uh, thank you. Kiitos teille. Äärimmäisen äh, kiinnostavaa. Einsteininkin tässä jo viitattiin. Ja nyt komission jäsen voitte vastata. Ja esittää vielä loppuhuomionne. No niin, kiitoksia. Todella siis eh, tietoturva, kyberturvallisuus eh, liittyen tähän eh, tulevaan direktiiviin. Tässähän ollaan ottamassa vasta e-, ensimmäisiä askeleita ja toteaisin, että kun puhutaan eurooppalaisesta kulttuurista, eurooppalaisesta standardista, niin tietoturvan mitä korkein taso on varmistettava lainsäädäntökeinoin, mutta myös julkisen sekä yksityisen yhteispelillä niin, että meillä on sellainen tietojen käsittelyinfrastruktuuri, joka todella on eurooppalaisen kyberturvallisuusteollisuuden käsissä ja sen varmistava. Tällä vaalikaudella tulemme syventämään ja myös uudistamaan tätä direktiiviä ehdotusta. Tällä hetkellähän kyse on ennen kaikkea julkisista tärkeistä infrastruktuureista, vesi, sähkö, kaasu, liikenne. Ja vähittäin tätä tulee rakentaa kattamaan myös kaikki digitaalipalvelut, jotka ovat tärkeitä niin julkiselle alalle kuin kansalaisille kuin yrityksillemmekin. Varmasti tulemme sertifioimaan tiettyjä laitteistoja ja ohjelmistoja ja tätä kautta voimme todeta, että tiettyjen mahdollisimman turvallisten välineiden osalta voidaan näin varmistaa se, että kansalaiset voivat luottaa todella näihin laitteistoihin tai ohjelmistoihin. Edustaja Henkel puhui siitä, miten komissio, parlamentti, neuvosto digitaaliviestinnässä, tietojen käsittelyssä, tietojen varastoinnissa toimivat. Meillähän on digit-pääosasto, ja eh, se on, eh, toimii Luxemburgissa ja Brysselissä. Eh, CERT EUn puitteissa meillä on erityisryhmä, joka toimii tällä alalla. Ja jos haluatte, niin tarjoan teille mahdollisuutta tavata näitä asiantuntijoitamme, jotka huolehtivat siitä, että tietojen käsittelykeskuksissamme tietoturvan taso on mahdollisimman korkea. Viisi vuotta sitten ehkä näin ei ollut, mutta nyt tänä päivänä myös monissa suurissa jäsenvaltioissa, yhdistyneessä kuningaskunnassa, Ranskassa, Saksassa, mm, sitten Ruotsissa ja niin edelleen, niin voidaan todeta, että kyberturvallisuuden taso on hyvin korkea. Meillä on näin erinomaisia neuvonantajia, jotka tietenkin tukevat myös kansallisia tietoturvaviranomaisia näiden työssä. Ongelma on kuitenkin seuraava. Vääränlaisen budjettipolitiikan kautta on käynyt niin, että virkamiesten palkat menevät osittain näistä tutkimusrahoista. Eli joudumme käyttämään freelance-sopimuksen pohjalta toimivia väliaikaisia toimijoita. Minä haluaisin äh, todella 500, äh, 800 äh, paikkaa tätä varten, virkaa tätä varten. Komissio on kuitenkin nyt ajan hengen mukaisesti leikannut näitä varoja ja vie sitten itse asiassa näitä virkoja varten, niin sieltä substanssikassasta rahaa. Ja minun mielestäni tämä on itse petosta. Budjettipolitiikka on täysin virheellistä. Ja jos ajatellaan vaikkapa IBM tai ajatellaan vaikkapa Hewlett Packardia tai ajatellaan kaikkia näitä muita toimia, toimijoita, niin ne ovat työnantajina huomattavasti houkuttelevampia kuin mitä minä olen, kuin mitä komissio on, joka voi tarjota vain määräaikaisia töitä, niin tämä on erittäin suuri ongelma. Näillä meidän palkkaamillamme henkilöillä ei ole komission virkaa ja näin ollen myöskään ne, he eivät joudu sitoutumaan äh, luottamuksellisuuteen ja äh, virkasalaisuuteen ja niin edelleen. Lähtevät sitten muutaman kuukauden kuluttua silikon väliin kaikki ne tietoineen, emmekä voi tehdä yhtään mitään, joten meidän tulisi olla työnantajana kyllä huomattavasti houkuttelevampia kuin mitä me tällä hetkellä olemme. Me emme usko tai katso, että äh, päätös, jonka Euroopan parlamentti nettineutraaliudesta teki suurella enemmistöllä, niin tämä päätöshän ei vielä ole edes voimassa, joten esimerkiksi Deutsche Telekom, joka kuuluu, josta kolmannes kuuluu Saksan valtiolle, niin minä kyllä pyytäisin saksalaisia jäseniä esittämään kysymyksen siitä, että miten televiestintä yhtiö saa toimia tavalla, jolla saa toimia. Neuvostossahan yksimielisesti päätettiin ja mm, parlamentissa suurella enemmistöllä. En minä ole mikään nettineutraaliusdiktaattori. Demokratiassahan tässä toimitaan, mutta nyt kun on äh, tehty ensimmäisiä lainsäädännöllisiä päätöksiä, niin tässä ollaan äh, jo liikkeellä. Yhdysvalloissa tarvitaan vain päätös, joten siellä ollaan huomattavasti joustavampia. Eli onko äh, siellä netissä ketään ei saa syrjää, on oltava aina neutraali ja kun ajatellaan sitten äh, laajakaistaa, niin sen on oltava kyllin vahva. Ja kun ajatellaan sitten 28 meidän sääntelyviranomaistamme, niin kyllähän markkinat tietävät, mitä siellä tapahtuu. Jos väärinkäytöksiä tapahtuisi, niin minä en pelkäisi äh, tehdä uutta uutta tekstiehdotusta nettineutraaliudesta ihan muutamassa päivässä. Tämä olisi täysin mahdollista. Mm, jäsen, jäsenvaltioissa tällä hetkellä kyllä nyt kansalaisia tullaan voimaan suojella huomattavasti paremmin kuin tähän asti. Ja valvonta on tietenkin myös äärimmäisen tärkeää ja komissio tulee kyllä seuraamaan tilannetta hyvin, hyvin läheltä ja tiukasti. Sitten vielä yksi asia ehdotus TSM-direktiiviksi on itse asiassa jo edeltäjäni ehdotus. Minä en ole mitään tässä pyrkinyt vesittämään parlamentissa minä olen ainut, jolla ei ole tässä salissa mitään äänioikeutta, ei minulla ole myöskään äänioikeutta neuvostossa. Me voimme tehdä komissiossa ehdotuksia, mutta parlamentti ja neuvosto tekevät päätökset. Me emme tee päätöksiä. Ja nyt syrjintäkielto saadaan voimaan ja se on huomattavasti parempi kuin tilanne tähän asti ennen kuin asetusta oli olemassa. Ja kun ajatellaan Euroopan televiestintäyrityksiä, Telefonica, Telekom Italia ja niin edelleen. Tällä hetkellä ranskalaiset äh, sijoittajat ovat mahdollisesti sen valtaamassa. Tai Orange, tai Vodafone, tai Deutsche Telekom – eivät nämä ole minun vastustajani. Mehän tarvitsemme niitä ja heitä ja voimme olla hyvin iloisia siitä, että mobiiliviestinnän alalla meillä on erittäin hyviä eurooppalaisia maailmanlaajuisesti toimivia toimijoita. Telefonikahan on Etelä-Amerikassa markkinajohtaja ja samoin Brasiliassa ja Deutsche Telekom on Yhdysvalloissa suuri pelaaja toimija. Vodafone on Aasiassa hyvin vahva Usein puhumme teollisuuspolitiikasta, mutta meidän tulisi myös tukea yrityksiä, me eikä suinkaan nähdä niitä vastustajina. Tarvitaan ää, ö, tasapaino yhtäältä ää, kuluttajien, ää, kansalaisten, eli nettiyhteisön välillä ja toisaalta sitten televiestintäyhtiöiden välillä toisaalta. Joten kun tämä sääntelyn vapauttaminen ei ollut 20 vuotta sitten vielä alkanut, niin äh, tilanne oli huomattavasti toisenlainen kuin nyt. Nyt äh, kuluttajien puolestaan saatu aikaan aivan valtavasti. Hinnat ovat laskeneet ja niin edelleen, joten kyllä televiestintäyritysten nyt tulisi jotain voittoakin voida saada sitten näistä sijoituksistaan. Ja osittainhan ne kuuluvat vielä jäsenvaltioillekin. Ei kyseessä ole mitään ilkeitä kapitalisteja jostain Euroopan ulkopuolelta, vaan osittain kansalliset parlamentit ja hallitukset niitä myös ohjailevat. Siksi haluamme olla niiden kumppaneita, objektiivisia kumppaneita, emme suinkaan vastustajia. Sitten tämä teollisuus 4.0, siinä on erityisesti kyse PK-yrityksistä. Siemens, Philips, APP, eh, Daimler ovat näitä suuria eh, toimijoita, hyvä niin, mutta kun sitten ajatellaan eh, pieniä keskisuuria alle sadan henkilön yrityksiä, niin niihin kohdistuu valtavaa, valtavaa painetta tällä hetkellä, mitä tulee markkinointiin, tutkimukseen ja kehitykseen, Joten tässä teollisuus 4.0 erityisesti tulee huolehtia siitä, että PK-yritykset hyötyvät konsepteistamme. Sitten vielä kvanttiteknologiasta. Minä olin Delftissä, myös Ulmissa. Olen äh, todella vaikuttunut näiden vierailujen jälkeen. Olen tavannut Nobel-palkinnon voittajia, professoreita täällä Brysselissä ja Horisontti 2020 jatkossakin löytyy rahoitusta näitä varten. Henk Kamp, Alankomaiden valtiovarainministeri, tuleva neuvoston puheenjohtaja, on erinomainen kumppani tällä alalla. Ja jos haluatte, niin käykääpä deftissä, Ulmissa tapaamassa näitä professoreita. Me olemme myös tiivissä yhteydessä heihin ja olemme hyvin tyytyväisiä täällä mm, komissiossa tähän toimintaan. Sitten vielä te, mitä tulee tekijän oikeuksiin, ensinnäkin tämä siirrettävyys, haluamme huolehtia siitä. Eli jos on sopimus, vaikkapa video, video on demand sopimus ja saa ladata internetistä elokuvan, niin tämä tulisi voida tehdä onpa sitten Brysselissä tai Lyonissa tai Roomassa tai Kasruessa. Yhtäältä näin. Toisaalta sähköisessä kaupassa maa Ähm, rajoitukset äh, on kielletty. Tämän tulemme muuttamaan niin, että äh, digitaaliset sisämarkkinat todella toimivat sähköisen kaupan alalla. Sitten alueellisuus, eli siis äh, siirrettävyyden vastakohta, se tulee kysymykseen kolmella alalla. Ja tämä tietenkin liittyy kulttuurivaliokunnan toimivaltaan. Eurooppalaiset elokuvat, urheilu, urheilutapahtumat sekä eurooppalaiset TV-yhtiöt. Meillä on hyvin merkittävää rahoitusta Euroopan tasolta, kansalliselta tasolta, alueelliselta tasolta. Kun käyn vaikkapa Berlinaalessa, tai mm, muilla vaikkapa elokuvaa juhlilla, niin äh, tällä hetkellä Euroopan äh, filmiteollisuus pelkää henkensä edestä liiketoimintamalli äh, esimerkiksi Viinissä annetaan tukea ja julkaistaan elokuva sitten Itävallassa tämän jälkeen ehkäpä sitten muulla saksankielisellä alueella. Sitten se ehkä synkronisoidaan ja kyseessä ovat kolmannet markkinat, mutta tähänhän meidän elokuvateollisuutemme ei pysty. Hollywood ja Google marssivat ylitsemme mennen tullen. Joten tämä siirrettävyys ja markkinoiden avaaminen tarpeellisilta osin, mutta tietenkin myös poikkeuksia tarvitaan, vaikkapa jalkapallo jos jalkapallolähetykset lähetetään Euroopan laajuisesti Real vastaan Barssa tai muut, tai vaikkapa äh, Hampuri Sant Pauli, ei tämä, tämä tietenkään onnistu, joten nämä lähetysoikeudet, jalkapallo, koripallo, lentopallo, niin tässä tiettyä alueellisuutta kyllä tarvitaan. Keskustelin Platinin kanssa tästä pitkään. Keskustelin myös saksalaisten edustajien kanssa. Toivon, että voin keskustella muidenkin jalkapalloedustajien kanssa, mutta todella siis elokuvat, jalkapallo, televisio ovat aloja, joilla puhdas markkinatalous tuhoaa eurooppalaista toimintaa. Tähän tarvitaan alueellisuutta, siksipä tätä me emme tietenkään halua hoitaa väärin. Digitaaliset palvelut, me tulemme tietenkin ilmoittamaan siitä, mitä aiomme ensi vuonna tehdä ja ennen todella 9. joulukuuta tulette tästä kuulemaan. Sitten Safe Harbor. Hmm. Snowden NSA ja sitten äh, tuomioistuimen päätös Safe Harbor-kysymyksestä täytyy ottaa täysin huomioon, mutta ei Eurooppa ole täysin turvassa. Lontoon ja Pariisin äh, tiedustelupalveluilla on selkeä tavoite, terroristi-iskujen estäminen. Sitten äh, Saksan tiedustelupalvelu, sillä ei ole tällaisia high-tech-välineitä. Se on riippuvainen tiedoista, joita se saa Lontoosta ja Pariisista – Älkäämme ähm, olko arrogantteja. Meidän on jatkettava neuvotteluja Safe Harbor-kysymyksestä Yhdysvaltojen kanssa. Japani, Etelä-Korea ja muutkin, niin että saamme aikaan maailmanlaajuisen sopimuksen siitä, miten äh, näitä tietoja käsitellään. Sääntelypuitteet, televiestintä ja taajuuskysymyksessä kysymyksessä, nämä taajuushuutokaupat ja mobiiliviestintäala on sovittava aikatauluista ja Pascal Lamin kertomus 700 megahertsistä tästä taajuudesta on erittäin perusteellinen, erinomainen pohja työllemme. Ja tähän Pascal Lamin kertomukseen pohjautuen tulen televiestintää uudelleen tarkastelussa palaamaan. 2020 haluamme 5 g Ehkä jäämme sitten hiukan Etelä-Korean jalkoihin, mutta kansainvälisessä vertailussa pärjäämme kuitenkin sitten ihan hyvin. Kuulemiset ovat tällä hetkellä käynnissä ja tulemmekin nyt pohtimaan sitä, että tarvitaanko ö, näitä alustoja varten, alustoja, jotka siirtävät sisältöä sääntöä, niin tarvitaanko sääntöä, jos kyse on esimerkiksi väkivaltaa ihannoivasta sisällöstä tai muusta järkyttävästä sisällöstä, niin miten tähän puuttua? Kun ajatellaan mielipidekirjoituksia sanomalehdissä, niin niissä on kuitenkin nimi ja niissä ei saa ihannoida väkivaltaa tai syrjiä ihmisiä tai olla rasistinen tai olla vihamielinen. Ja mielestäni myös muulla alalla täytyy pohtia vastaavaa toimintaa, kun ajatellaan, että voi olla todella järkyttävää tekstiä, äärioikeistolaista tekstiä tai muuta tekstiä. Ei voi olla niin, että Öö, meillä on hyvin tiukat säännöt liittyen sanomalehtiin tai julkisoikeudellisiin TV-asemiin, mutta sitten muita eivät koske minkään näköiset säännöt. Petos, no niin, petokset ovat aina mahdollisia. Öö, mm, niin, nyt tämä viimeaikainen, viimeisin petos, sitä emme havainneet me eurooppalaiset, vaan sen havaitsivat amerikkalaiset Volkswagen ansaitsee reilun kohtelun, mutta ei mitään silkkihansikkaita. Tämä asia on äärimmäisen, äärimmäisen vakava. Jos käyttää tällaista petosta, käyttää ohjelmistoa, joka huijaa tällä tavoin, niin luonnollisesti meidän on puututtava ja tätä varten tarvitaan tällaisia tarkastuksia ja testejä todellisessa liikenteessä. Ja komissio ja jäsenvaltiot itse asiassa tästä tekivät päätöksen kaksi viikkoa sitten, että päästömittaukset on tehtävä todellisissa olosuhteissa. Puhuitte siitä, että meillä on 28 yhteistyökumppania. Kyllä, totta. Mutta digitaalialalla minulle esimerkiksi Ranskan ja Saksan kumppanuus on tärkeää. Olen tavannut ranskalaisia ministereitä muun muassa ja presidentti Hollande ja liittokansleri Merkel ovat äh, ilmoittaneet äh, yhteistapaamisesta ja voidaan puhua yhteisistä äh, tutkimushankkeista. Jos nämä kaksi maata ovat ehdotuksen takana, niin tilanne on jo aika hyvä. Valitettavasti viime aikoina neuvostossa usein pieni vähemmistö on estänyt päätöksenteon. Kiitos. For your knowledge. Kiitoksia, hyvä komission tästä teidän laajasta tiedostanne. Ettekö kysynyt kysymystä vai? Question. Esin selkeän kysymyksen, mutta en saanut vastausta siihen että komissio laajentaa tekin oikeukset myöskin koskemaan hyperlinkkejä. Voitteko vahvistaa tämän huhun? Tämä on kollegion asia tietenkin. 9. joulukuuta sitten keskustellaan, joten ottakaa neljä viikkoa. Tämä ei ole minun prioriteettialueeni, vaan yhdessä kollegoiden kanssa keskustelemme tästä. Ja lähi päivinä teemme tämän päätöksen. 9. joulukuuta 2015. Ja siihen neljän viikon päästä saatte vastaukset. Puheenjohtaja jatkaa. Kiitokset teidän kärsivällisyydestänne ja tiedon laajasta tiedostanne. Ja kiitokset myöskin tulkeille, että istuitte meidän kanssamme loppuun saakka. Toivottavasti tämä oli myöskin teille mielenkiintoista, että kuuntelitte komission jäsentä. Joten kiitokset teille kaikille tapaamme huomenna aamulla kello 10. Muistan teitä, että tämä on hyvin tärkeää. ITRE, digitaaliunioni työryhmä, kokoontuu torstaina 12. päivä 10.12. Ja siinä katsotaan radiotaajuusasiaa, tärkeää asiaa. Ja tämä on ensimmäinen monista työryhmän kokouksista, jotka käsittelevät televiestintäuudistusta. Eli ensi torstaina kolmen päivän päästä kello 10 työryhmän kokous. Kiitokset teille kaikille. Tapaamme huomenna kello 10. Aloitamme äänestyksillä.